Otwieram posiedzenie. No niin, avaankin tämän päivän istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Täällä on eri kohtiakin tässä mukana, joista me tulemme keskustelemaan. Meillä on komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma me puhumme tärkeistä asioista, jotka liittyvät yhteiseen ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Me puhumme Syyriasta, tilanteesta Ashrafin leirissä, leirillä ja niin ikään Egyptin koptikristittyjen vainoista. Niin ikään puhumme yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusvalinnoista – Lissabonin sopimuksen pohjalta ja Euroopan unionin asemasta eri tasoilla. Nyt kuitenkin vielä muutama huomio. Maanantaina me vietimme Eurooppa-päivää tänään. Meidän yhteinen Eurooppamme on enemmän kuin koskaan – sellaisessa tilanteessa, jossa tarvitsee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, meillä on suuria haasteita, ei ole kysymys pelkästään kriisin asettamista haasteista, joka on tullut Eurooppaan. Meidän täytyy valmistautua tällaisiin ongelmiin, kriiseihin, tilanteisiin myös Euroopan ulkopuolella. Tämä valppaus ei koske pelkästään Euroopan sisäisiä asioita, vaan ulkopuolisikin asioita. Niin ikään meillä on levottomuuksia Bahrainissa, Syyriassa, jälleen Tunisiassa, Egyptissäkin ja muuallakin, mutta me emme saa unohtaa tietenkään myöskään itäisiä kumppaneitamme. Kumppaneita. Meillä on diplomaattinen toimintamme, diplomaattinen yksikkömme, jonka täytyy toimia ulospäin järkevästi ja viisaasti ja tämän päivän ongelmat maailmassa, niitä ei voida hoitaa pelkästään Euroopan unionin voimin, ellei me lähde vakavasti lähestymään niitä ongelmia, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella. Näin ollen meidän täytyy toimia myös poliittisesti, ei pelkästään talouden saralla. Haluankin pyytää rouva Catherine Ashtonia eh, puhumaan eh, meille tässä täysistunnossa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti puhemies. Tämä on yksi kolmesta puheenvuorosta, jotka tänään teille pidän, hyvät jäsenet. Aluksi haluaisin kertoa omasta näkemyksestäni näissä asioissa, joista keskustelemme, pyrin käsittelemään myös yksityiskohtaisemmin asioita, jotka te olette ottaneet tähän keskusteluun mukaan, ymmärtäen, että te pidätte niitä hyvin tärkeinä. Aluksi kuitenkin toteaisin, että myrsky mylvii monissa maissa, joita kutsumme naapureiksemme. Kevät tuo muutoksen tuulia, käytämme mitä mielikuvia tahansa. Kukaan ei tiedä, minne se päätyy, mikä on sen loppu. Puhemies, pyrinnöt ovat korkealla, odotuksetkin, niin että vallankumoukset ovat sen vuodetun veren arvoisia, että myös tämä taloudellinen myllerys on sopiva hinta siitä näinä päivinä. Kansannousut arabimaailmassa ja pohjois ovat merkittävä haaste Euroopalle, mutta myös tilaisuus, jota me emme saa nyt menettää. Meillä täytyy olla kaksi periaatetta taustalla. Ensinnäkin Euroopassa me tiedämme, miten pitkä ja kivulias tämä taival kohti vapautta voi olla. Meidän oma taipaleemme kohti liberaalidemokratia oli hyvin hidas viime vuosisadalla. Euroopan unioni itse syntyi konfliktin tuhkasta ja tämä muistuttaa meille, miten elämä voi olla kammattavaa, kun demokratia puskee läpi. Ja tähän lisätään vielä Euroopan imperiumien sekalainen historia. Ja jopa kun tiedämme, että demokratia on kaikkein tärkein perusta inhimilliselle edistykselle. Toiseksi demokratia on tietenkin myös vaalia ja, ja äänestyksiä, mutta paljon enemmänkin. Euroopassa me olemme oppineet tämän kantapään kautta. Me tarvitsemme syvällisen demokratian, joka kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta, ilmaisuvapautta, ihmisoikeuksia, tuomioistuinlaitos, joka on riippumaton, ja hallinto, joka on riippumaton. Niin, että meillä on omaisuus, jota kunnioitetaan. Ei pelkästään ole kyse hallitusten muuttamisesta, vaan että meillä on oikeat instituutiot, oikeat asenteet. Pitkällä aikavälillä pinnallinen demokratia, joka vain on ilmassa, siis se, että vain mennään uurnille vaalipäivänä ei selviä, ellei demokratia juuru syvemmälle. Mutta mitään varmuutta ei ole missään maassa. Eikä mitään ihmeratkaisua ole, että lyhyen aikavälin keinoja luoda sellainen maailma, jonka moni haluaisi nähdä. Kuitenkin uskonnollinen suvaitsemattomuus on myös nostamassa päätään, kuten on nähty viime aikoina Egyptissä. Löydetään tekosyyttä epävarina aikoina – osoittaa, että pelko syntyy jostain muualta. ja sen että uskonnon ja uskonvapaus on universaali ihmisoikeus, jota on suojeltava kaikkialla. Meidän täytyy tuomita ne, jotka käyttävät uskoa painostuksen keinona ja tukea niitä, jotka ajavat suvaitsevaisuutta Pakistanissa, Syyriassa, Egyptissä tai missä tahansa muualla. Euroopan täytyy tehdä omat valintansa, kun katsomme naapurustoa. Meidän täytyy olla valmiina vastaamaan näihin uusiin haasteisiin. Voisin lausua tuhat ja sata sanaa. Voin valitella, tuomita, kehottaa ja vaatia. Mutta meidän täytyy myös toimia. Toiminnan täytyy toteutua monellakin saralla. Ensinnäkin pakotteet. Pakotteet on olleet käytössä hallintojen kohdalla, joissa kansalaisia pidetään täysin merkityksettöminen, joissa on vain poliisi ja salainen palvelu vallassa. Syyriapakotteet luotiin eilen ja myös omaisuuden jäädyttäminen kauppasaarto yksittäisten henkilöiden kohdalla hallinnossa. Myös assosiointisopimus ja yhteistyö on jäädytetty Syyrian kanssa. Olkaamme selkeä sanaisi, kuten oli myös Syyrian ministerin kanssa eilen. Syyriassa on nyt tapahtumassa kansannousu, joka perustuu oikeusvaltiovaateeseen. Se ei ole mikään ulkomainen juoni. Jos ei tätä nähdä hallinnossa, se menettää se menettää myös kansalaisensa uskon ja myös kansallisen yhteisön tuet. Uhka ja väkivalta maassa tai maan ulkopuolella on mennyttä aikaa. Meidän huolemme täällä ja Euroopan unionissa on nyt se, että Deran ihmiset, jossa YK ei pysty toimimaan, tai Baniassa, missä murtotoimet jatkuvat, tai missä tankit ovat menneet kaupunkien. Puhemies, Syyrian kansa ei taivu tankkien edessä. Me haluamme, että hallinto muuttaa suuntaansa ja nyt välittömästi. Ministeri, ulkoministeri joka tapasin eilen, sai kuulla minulta, että hänen täytyy nyt ryhtyä toimimaan välittömästi humanitaarisen avun takaamiseksi. Välittömästi vain näin voidaan ajatella, että annettaisiin tukia rauhanomaiselle kehitykselle. Puhemies itäisessä naapurissa oli valko jossa Lukashenka ei viime joulukuun presidentinvaaleissa pystynyt osoittamaan valmiutta avata maataan demokratialle ja eurooppalaiselle yhteiskunnalle. Hän ei tarttunut tilaisuuteen, vaan käytti jopa väkivaltaa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan. Ja näin poliittisten vankien määrä vain monikertaistui. Hän on halveksunut demokratiaa ja oikeusvaltiota. Tapasin niiden perheenjäseniä, joilla on ja omia perheenjäseniä vankilassa. Meidän täytyy nyt sanktiot kohdentaa oikein Lukashenkaa vastaan häntä itseäänkin, mutta hallintoa vastaan varsinkin. Meidän täytyy myös vahvistaa tukea kansalaisyhteiskunnalle ja ihminen, ihminen ihmiselle yhteyksiä. Sitten se toiminta, joka liittyy meidän suoraan mukanaoloamme. Ashrafin leirillä. Mitä tapahtui 8. huhtikuuta valitettavaa? Ja minä tuomitsen sen mitä jyrkimmin. Olen tiukasti vaatinut yhteisen rintaman Euroopan tavassa puuttua asiaan. Olen tavannut Irakin ministerin ja olen puhunut hänen kanssa eilenkin. Emme nyt puhu Irakin suvereneetista, mutta sillä on myös velvollisuus suojella Asafin leirin asukkaita. Minä tuomitsen väkivallan ja edellytän tutkintaa, jonka tulee niin seikkaperäinen kuin on se oleva myös riippumaton ja kertoo tarkalleen, mitä on tapahtunut. Mutta kuten tiedätte vastaanottamistani kirjeistä täältä ja muualta, mitään yksinkertaista ratkaisua ei tässä ole. Meillä on useita vaihtoehtoja mietitty. YK on tässä johdossa. Kaikki ratkaisuvaihtoehdot edellyttävät haasteisiin vastaamista. Olen kiitollinen parlamentin työstä, niiden työstä, jotka ovat käyneet alueella ja kaikkien tekemästä työstä. Nyt otamme esille tämän ulkoisen neuvostossakin ja tästä täytyy keskustella YKonkin kanssa ja pakolaiskomissaarin kanssa. Irak-lähettilämme saapuu tänään ja hän tietää, mitä tärkeän asian pidän. Hyvät jäsenet, meidän täytyy nyt jatkaa työtä niin, että me tiedämme, mikä on oikea tapa toimia. Tutkinta ja tuomitseminen ovat kuitenkin tärkeitä. Jemenissäkin Persilahden yhteistyöneuvosto teki esityksiä ja presidentti Saalem on jälleen epäröinyt. Puhuin hänen jokin aika sitten, niin puhuimme myös näistä keskusteluista, joita hän oli käynyt opposition edustajien kanssa ja niistä esityksistä, joita on tehty. Minä kerron hänelle, että hän kyllä tietää, mitä hän on tehtävä oman maansa edun hyväksi ja hänen pitäisi nyt toimia. Tapaamisissani Perselahden alueella oli tavannut Bahrainin kuninkaan ja keskustelimme aloitteista vuoropuhelun aloittamisesta kruununprinssin esityksestä kehottiin, että hän jatkaisi vuoropuhelua. Puhemies Tämä nykyinen tapa käyttäytyä ei ole oikea vastaus. Me tarvitsemme oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit Bahrainissa ja meidän täytyy välttää kuolemantuomioita kaikissa oloissa. Puhemies, kaikissa näissä tapauksissa on kyse siitä, että me olemme suoraan toiminnassa ja harjoitamme painostusta ja omaksumme suoran toimintatavan. Ei tässä kannata herätellä toiveita, mutta minä kyllä tiedän, mitä nämä johtajat ajattelevat minun ajatuksistani. Haluan tukea omille ajatukselleni parlamentilta ja myös ulkoisen neuvostolta, eli kaikilta jäsenvaltioilta. Totta kai haluan puhua myös Libyasta. Parlamentin jäsenet ainakin osin haluavat vahvempaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Minä sanon heille, että viime kuukausina ja päivinä on nähty, miten pitkälle on tavallaan päästy. Mutta vielä on pitkä matka edessä myös. Yhdessä kuitenkin menimme antamaan sotilaallista tukea humanitaarisen avun takaamiseksi. YK pyysi myös tukea ihmisille ja me saimme voimavaraa kautta Euroopan. Muistan, että, että silloin tapahtui myös silloin kun tapahtui Haitissa järjestys, sinne saatiin aikaan laitteistoa ja siellä siviilit ja sotilasväki tekevät yhteistyötä. Älkää ymmärtäkö väärin, tiedän, että humanitaarinen apu ei ole poliittista, humanitaariset työntekijät eivät saa joutua vaaraan tietenkään. Mutta tärkeimpänä tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä. Ja joskus vain sotilailla on laitteistoa tai väkeä toteuttaa. Tämä antaa apua nopeasti, luoda perusrakenteet. Tästä syystä, kun YK on pyyntö tulee, me tulee olemme valmiita toimimaan. Meidän täytyy päästä sinne nopeammin ja fiksummalla tavalla. Minä ensimmäisten joukossa olen sanomassa ja myöntämässä, että kohentamisen vara on. Tästä puhun myöhemmin vielä aamupäivän kuluessa. Olemme parantamassa yhteistyötä Naton kanssa. Me myös vaihdamme tietoa ensimmäistä kertaa osana suhteiden kehittämistä. Perjantaina olin yhdessä Rasmussenin kanssa kokouksessa, joka Pohjois-Atlantin liiton ja Äh, yhteistyöneuvoston keskusteluihin. Me keskustelemme Libyasta. Afrikan union kanssa myös käydään keskusteluja Arabiliigan kanssa, Araba Mussarin kanssa ja hänen seuraajansakin kanssa totta kai, kun ollaan järjestämässä islamilaista konferenssia. Siellä on YK on erityisedustaja Al-Hatif mukana. Keskustelussa Pankkiin Munin kanssa sovimme, että me koomme kansalaiset järjestöt kairon ja sen jälkeen, kun kontaktiryhmä oli tavannut Roomassa. Me keskustelemme, miten jatkossa voimme toimia Libyassa, tukea kansallista vuoropuhelua niin, että voidaan valmistautua vaaleihin. Olen lähettänyt Libyaan kaksi missiotakin tapaamaan nuoria ihmisiä, naisia Libyassa. Kuten tiimini johtaja sanoi, ensi kertaa oltiin keskustelemassa perustuslaista. He ovat käyttäneet sanoja ja ajatuksia, joita ovat koskaan tunnetet aikaisemmin. Niin pitkään odottaneet hallinnon kaatumista, eli Lib- Libyassa Gaddafin on luovuttava vallasta ja hallinto on saatava loppumaan. Minä aion avata Vengaasissa myös toimisto niin, että päästään eteenpäin tuen antamisessa, kuten jo keskusteltiinkin, että saadaan tukea ihmisille. Voidaan tukea kansalaisyhteiskuntaa, että voidaan tukea myös väliaikaisneuvostoa ja herra Jabrillia. Me olemme tavanneet hänet useaan otteeseen. Voidaan tukea myös turvallisuussektorin uudistamista, rakentaa sitä, mitä ihmiset meiltä vaativat. Ette varmasti ylläty, että haluat koulutusta, terveydenhuoltoa, turvallisuutta rajoilla, sellaista tukea, mitä me pystymmekin antamaan ja haluamme antaa. Ja tämän kaiken kanssa kuitenkin täytyy pitää mielessä myös ihmisoikeusasiat kautta linjan. Hyvät jäsenet, me tarvitsemme uutta naapuruuspolitiikkaa myös kunnianhimoisempaa ja visionäärisempää, niin että se on myös vastuualaista, niin että me olemme vastuussa molemmin puolin tuloksen aikaansaamiseksi asianomaisissa maissa ja myös kansojen parissa ja myös ajatellen eurooppalaisia itseään. Me voimme rakentaa sen pohjalle, mistä olemme jo puhuneet, markkinoille pääsy, liikkuvuus, markkinat ylipäätään ja rahaa. Mutta on jotain vielä tärkeämpää, että voimme tukea näitä maita jatkossa. Yksi esimerkki liikkuvuudesta nuoret. Ne ovat nuoria yhteiskuntia, joissa nuoret janoavat uusia mahdollisuuksia – Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä osansa antaessaan tukea näille nuorille luoden mahdollisuuksia niin, että he voivat hyötyä Euroopasta. Tämä koskee myös jäsenvaltioita, niin että on mahdollisuuksia matkustaa ja opiskella. Elinkeinoelämä saisi mahdollisuuksia myös miettiä uusia markkinoita, myydä tuotteitaan, palveluita. Ne ovat tärkeitä. Ja se on tavallaan meidän jäsenvaltioittemme lahja näille maille. Monilla on pitkät suhteet noihin maihin. Mutta nyt niitä täytyy vahvistaa ja tiivistää ja tarvitaan uusia mahdollisuuksia. Markkinoille pääsy on tärkeää. Me tiedämme, että meillä on mahdollisuuksia vielä vireyttää talouskasvua ja elpymistä. Tiedämme, mikä vaikutus tällä myllerryksellä on noiden maiden markkinoihin. Jotkut maista luottavat meihin merkittävinä vientimarkkinoina ja tulolähteinä niin, että maat voivat kehittää markkinoitaan, johtaisi ehkä merkittävään muutoksen. Siinä tuetaan ei pelkästään markkinoiden avautumista, vaan myös miten niihin päästään. Näin voidaan taata, että he noudattavat meidänkin standardeitamme. Heillä on näin tosi mahdollisuuksia. Ja varsinkin PK-yritysten kohdalla tämä pitää paikkaansa, mutta poliittista tahtoa tarvitaan. Me tarvitsemme poliittista tahtoa sitoutua, varmistaa, että markkinamme ovat heidän käytettävissään. Hyvät jäsenet, siinä on haastetta kerrassaan, missä tahansa oloissa. Ja se on taloudellisena aikoina myös haaste. Mutta väittäisin, että meidän täytyy haasteeseen vastata, jos emme vastaa. Niin, naapurustomme romahtaminen taloudellisesti vaikuttaa suoraan meihinkin. No, rahaa tai oikeastaan voimavarat. Ei, mitä voidaan antaa suorana tukena, vaikka sekin tärkeää on, vaan mitä me voimme vahvistaa. Me olemme jo isännöineet korkeiden virkamiesten kokousta rahoituslaitoksista ja miettiä, miten voidaan mhm. auttaa jatkossa. Naapureiden kanssa mietittäessä meidän täytyy mihin panna voimavarat tuloksellisemmin. Ehkä Tunisessa on kaikkein suurin merkitys. Pääministeri puhui televisiossa, ehkä se auttaa myös maata, kun se menee kohti vaaleihin heinäkuun 24 päivä. Hän kyllä tunnusti, että siellä tarvitaan kasvua enemmän ja meidän täytyy tukea taloutta siellä ja kansalaisyhteiskuntaakin. Se merkitsee, että ei järjestä pelkästään pitkällä aikavälillä, ei pelkästään mikä on uuden strategian merkitys, vaan miettiä mitä nyt voimme tehdä, miten tukea maita, Egyptiä, Tunisia ja muitakin juuri nyt kun ajatellaan, mitä ongelmia heillä on talousarvioitensa kanssa. Siksi aloitimme keskustelut myös rahoituslaitosten kanssa, jäsenvaltioiden kanssa, niiden kanssa, jotka ovat antamassa tukia näille maille. Kun hoidetaan alijäämät, kun turismi on romahtanut eikä talous ole muutenkaan kunnolla, sillä on merkitystä. Hyvät jäsenet, ymmärtäkää se, että on välitön tarve olemassa ja pitkällä strategia. Me tarvitsemme kumpaistakin omissa toimissamme. Sitten Egyptistä. Viime viikolla olen käynyt kolme kertaa siellä, olen käyttänyt paljon aikaa myös nuorten johtajien kanssa, naistenkin kanssa olen keskustellut. Varsinkin naiset nyt haluavat vahvempaa johtajuutta, vahvempaa ääntä itselleen. Ja varmasti siellä on myös presidenttiedokkana nainen osoittaakseen, että naisillakin on oma osansa Egyptissä. Olen puhunut monen ministerinkin kanssa. Annapa yhden esimerkin suunnitteluministerin puheesta – hän haluaa rakentaa asuntoja ihmisille. Hänellä on merkittävä näkemys siitä, mitä asuntorakentaminen merkitsisi tulevina vuosina Egyptissä. Mutta jäsenet, meidän täytyy omaksua nämä visiot maista, joiden kanssa teemme yhteistyötä, muuttaa ne konkretiaksi, konkreettisesti tueksi. Eli koulutus ja ammattikoulutus otetaan mukaan, perusrakenteet myös, asunto-ohjelmiin, mahdollisuuksia pk-yrityksille kasvuun, tehdä työtä naisten ja nuorten kanssa, miettiä, miten voidaan rakentaa turvallisempia yhteisöjä näiden asuntoprojektien ympärille, miten tehdä yhteistyötä, jotta voimme suunnitella suulempaa näkemystä, joka perustuu siihen, mitä egyptiläiset itse haluavat. Kun puhuin ulkoministerin kanssa Egyptissä, hän kertoi, että hän on sitoutunut tekemään läheistä yhteistyötä meidän kanssa myös lähinnä rauhanprosessin hyväksi niin, että vahvistetaan suhteita, jotka meillä olemassa ja ovat. Hän haluaa nähdä meidät kumppaneina, kun teemme yhteistyötä alueella. Jäsenet, Ektypissä on tulevina kuukausina ja vuosina valtavasti haasteita. Meidän täytyy olla siellä tukemassa heitä kaikissa näissä haasteissa. Meidän täytyy panna omat voimavaramme, tietomme, asiantuntemuksemme ja yhteyksemme peliin niin, että voimme tukea heitä. Olen aina täällä todennut muuallakin, että ulkoisen hallinto on keino ennaltaehkäistä ratkaista konflikteja. Siksi sanonkin, että meidän roolimme Serbiassa Kosovossa on merkityksellinen. Me tuemme YKta siellä, meillä on oma äänemme ja sillä on oma merkityksensä. Siksi meidän täytyy saada Bosniasta johtajat mukaan, että nostavat katseensa lattiasta, eivätkä mietti vain omaa napaansa, tai omien maiden tarpeita katsoisivat tulevaisuuteen nimenomaan Euroopan unionin suuntaan. Tästä syystä meillä on merkittävä rooli myös lähi prosessissa. Hyvät jäsenet tietänevät hyvin, että vakaus lähi edellyttää rauhaa. Se, että saataisiin neuvoteltu sopimus, on vuosien ajan hallinnut näyttämöä neuvotteluissa. Me olemme tuoneet uutta pontta myös kvartetin toiminta. Viime kuukausina olin helmikuussa isännämässä tätä kokousta siellä oli kvartettien lähetteleitä mukana tekemässä yhteistyötä Israelin ja palestinaisten edustajien kanssa ensi kertaa sen jälkeen, kun tämä ryhmä perustettiin. Haluan, että jatkamme huhtikuista kokousta. Meidän kantamme täytyy saada vahvistusta. Minä uskon edelleen neuvoteltuun ratkaisuun. Se on tie eteenpäin. Järjestämme lähettiläinen kokouksen vielä myöhemmin tässä kuussa. Mekin olen vahvasti tukeneet palestiinalaisten pyrkimyksiä. Kun ad hoc yhteyshenkilö kokous järjestettiin 13. huhtikuuta, minä kuuntelin tarkkaan Salam Fayadin ylistystä. Hän on tehnyt valtavasti työtä koulutuksen, ihmisoikeuksien, ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Se, että saadaan toimiva hallitus, on tärkeässä asemassa Maailmanpankin mukaan. Ja minä olen tunnustanut myös palestinalaisten pyrkimyksen saada aikaan sovittelua Abbasin johdolla. Se on yksi mahdollisuus sekin. Euroopan unioni on jo sitä peräänkuuluttanut vuosien ajan. Hyvät jäsenet, mitä nyt on tapahtumassa, on selvästi kaikkien vahvin pyrkimys saada aikaan yhtenäisyyttä. Sekin on tärkeässä asemassa, että saadaan kahden valtion ratkaisu synnytetty. Olen ollut läheisessä yhteydessä myös Abbasin, Fajadinkin, Egyptin, Arabiliittoon, Yhdysvaltaihin ja Israelin väkivallattomuus, rak- valtion rakentaminen ja sitoutuminen lupauksiin ovat tärkeässä asemassa ja ponnisteluja on arvioitava tulosten pohjalta. Minä kyllä uskon, että Israelin pitäisi verotulot antaa palestinalaisille, mutta haluan tehdä selväksi, että Hamasin kohdalla asenteen ei ole muuttunut. Israelin turvallisuus on tärkeä huoli meille kaikille. Myös haluan sanoa, että en pidä Kaasassa oikeana tapauksena se, mitä siellä on tehty, ajatellen humanitaista tilannetta. Minä olen ollut parin otteeseen sieltä. Minä haluan korostaa ihmisten tilannetta siellä, koska he haluavat, että he pääsevät paremmin markkinoille, niin että talous pääsisi vauhtiin. Tilanne siellä, totta puheen, varsinkin lasten kohdalla, on kammottava. Me olemme tehneet esityksiä Israelille, että voitaisiin pääsy vahvistaa. Olen puhunut Kaasan ihmisten kanssa tulevaisuudesta, mutta Kaasassa on ollut myös israelilainen, joka on ollut vangittuna pitkään ja hän halusi päästä perheensä parin, jonka olen itsekin tavannut. Euroopalla on kokemusta siitä, että demokratia on tärkeä perusta suvaitsevaisuudelle, rauhalle ja vauraudelle. Pohjois-Afrikassa ja arabimaailmassa tämä ei toteudu nopeasti ilman takapakkiakaan. Mutta vahvan demokratian rakentaminen on ainoa keino, jotta päästään perille ylipäätään. Meillä on kokemusta auttaa jokaista maata, joka haluaa päästä kohti demokratiaa. Siksi minä esitänkin, että me tuemme tätä demokratiapyrintöä niin, että voidaan käyttää omia voimavarojamme tukiaksemme mahdollisuuksia, varsinkin nuorille, niin että he voivat osallistua poliittiseen elämään Voimme tukea poliittisten puolueiden syntymistä niin, että ihmiset voivat tehdä, mitä te niin monissa maissa pystytte tekemään omissa maissamme. Eli kehitetään poliittista prosessia rakentamalla puolueita, kansalaisyhteiskuntaa, ne juuret, jotka me johtavat siihen, että demokratia kukoistaa. Kun olen noissa maissa käynyt, niin ei ole kyse hallituksen valinnasta pelkästään, vaan oikeudesta kumota hallitus. Demokratia on myös hyvästiettyä, ei pelkästään tervetulotoivotuksia, niin että on oikeus käyttää äänioikeuttaan kerran kolmesti hallituksen muuttamiseksi ja tehdä vaatimuksia. Se on tärkeää. Se onnistuu vain, kun demokratia on syvälle juurtunut ja kukoistaa. Siksi näin on nähty muun muassa sen, mitä on tapahtumassa Norsulurannikolla, että vihdoinkin presidentti Utala on päässyt paikalleen. Ja meidän osamme on ollut aika tärkeä siinä tukien prosessia. On hyvä nähdä, että Nigerian vaaleissakin pärjätään hyvin ja Utah Jonathan on kunnolla nimitetty tehtävänsä. On hauskaa nähdä, että demokratia on vahvistumassa ja kukoistamassa. Sitä meidän on tuettava. Hyvät jäsenet, muutos ei välttämättä takaa edistystä, mutta edistys ehdottomasti edellyttää muutosta. Se merkitsee että meidän täytyy olla vielä määrätietoisempia toimissamme. Olen jotain jo kuvailutkin ja se edellyttää jäsenvaltiotkin toimivat tai komissio. Monissa tapauksissa tarvitaan myös parlamentin tukea. Meidän täytyy päättää, että me kaikki hoidamme oman osuutemme. Mutta jos teemme vain silloin, kun olemme parrasvaloissa noissa maissa tai jossain muualla, niin epäonnistumme. Meidän täytyy olla tässä pitkään mukana ja päättäväisesti auttaa naapureitamme. Ei niin, että aloittavat taipaleen kohti demokratiaa, vaan pääsevät myös perille. Parlamentin jäsenet, me olemme saaneet kolme erinomaista mietintöä. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä. Lopuksi lainaankin antropologia, naista antropologiaa, jota ihanen Margaret Mead, ja hän sanoi näin. Ei koskaan saa epäillä sitä, että pieni ryhmä, jotka ovat hyvin ajattelevia, voivat muuttaa maailman. Todellakin se on ainoa joka meillä on. Uh, thank you. Kiitoksia, äh, Arvo Ashton. Ja muistuttaisin kollegoita, että, että lukunottuna tätä alkupuheenvuoroa, jonka Rova Ashton on pitänyt, me puhumme kolmesta mietinnöstä sen lisäksi. Herra Albertini mietintö, herra Gualtieri mietintö, ja Munis de Urkisan mietintö on käsitteillä. Ja muistakaamme, että me äänestimme maanantaina ja olemme lisänneet myös väkivallan ää, ää, koptikristittyjä kohtaan on myös esityslistalla. Ja sitten poliittisten ryhmien puolesta Ensinnäkin herra puheenjohtaja Josef Daul, EPP. Arvoisa varapuheenjohtaja, korkea edustaja, rakas Catherine Ashton, hyvät kollegat, ulkopolitiikka dominoivat eh, enimmäkseen rauhanomaiset vallankumoukset lähinaapurustossa eh, Välimeren takana. Ja aivan äskettäin on torjuttu kansainvälistä terrorismia ja eh, näin on surmattu Bin Laden. Tämä, tässä osoitetaan nyt hyvää tahtoa ja osoitetaan, että Libyassa toimitaan myös Euroopan johtajien johdolla on osoitettu, että Eurooppa voi toimia myös vaikeina hetkinä, kun se haluaa. Ja sitten NATO, se on vääjämätön kansainvälinen toimija epäilemättä meidän täytyy vastata ei, kun kysytään tästä. Meidän täytyy miettiä vielä geopoliittista, geostrategista tilannetta ja Euroopan kansalaisten mieltä. Eurooppa haluaa kehittää Välimeren aluetta, mutta eh, nämä kansalaiset vaativat omaa vapauttaan ja oikeuttaan ja me haluamme sellaista toivoa tulevaisuudessa Humanitaarinen vastaus on hyödyllinen tietenkin, arvoisa varapuheenjohtaja, korkea edustaja. Meidän pitää kuitenkin tehdä vielä enemmän. Olemmeko oppineet tästä kokemuksestamme? Haluaisin näin uskoa, mutta eh, vielä pahempi on tämä eh, eh, pakolaisvirta, joka tulee maihimme. Emmekä tiedä, miten paljon väkeä on hukkunut mereen nämä äh, rajojen sulkemiset. Äh, halutaan rajoittaa myös liikkumista äh, olennaisesti kuin Schengenin sopimusta. Nämä periaatteet emme halua, en halua, että niitä loukataan. EPP-ryhmä ei usko siihen ja olen varma siitä, että enemmistö täällä ei myöskään usko siihen, että näitä voidaan loukata. Nyt tänä aamuna olemme täällä, koska Lissabonin sopimus on halunnut antanut, antaa meille myös kasvot ja äänen. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää nyt tehdä valintoja, mitkä ovat Euroopan prioriteetit lähi, itäisen ja eteläisen naapurin kanssa naapuruussuhteet, kauppapolitiikka ja muut osiot, kaikki tämä yhtä aikaa. Ketkä ovat etuasemassa, Yhdysvallat, nousevat valtiot vai muutko? Miten saadaan parhaat tulokset yksittäin, niin kuin jo 60 vuotta, vai sitten yhteisellä vahvalla äänellä? Ulkoasioista ja turvallisuudesta puolustuksesta löytyy eh, vastaus ennemminkin siitä, että on enemmän Eurooppaa kuin eh, hallitusten välistä toimintaa. Meidän pitää olla tehokkaampia Euroopassa. Hyvä Catherine Ashton, ulkopolitiikka ja vahva turvallisuus onnistuu vain, jos me määrittelemme tarkasti tavoitteet. 2011 se on Välimeren vuosi, terrorismin vastaisen toiminnan vuosi ja lähi vuosi. Nyt lopuksi vielä eh, sanoisin, eh, esittäisin lainauksen eh, Johannes Paavali II. Älkää pelätkö, meillä on neljä miljardia rahaa. Tehkää e-, ehdotuksia, jotta voidaan toimia. Thank you very much. Kiitoksia. Sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta puheenjohtaja Martin Schulz. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionissa, jossa me kaikilla alueilla olemme nähneet äh, äh, trendejä kohti kansallistamista, niin tämän Lissabonin sopimuksen pitäisi olla väline, jolla saada uutta yhteisöllistä politiikkaa luotua, yhteistä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Nyt jos vielä äh, nyt kun meillä on tämä suuri yleiskeskustelu korkean edustajien kanssa, meidän täytyy muistaa tässä yhteydessä Eh, se, eh, minkälainen se alku oli, niin silloin huomio kiinnittyi siihen, että oli tiettyjä hallituksia, jotka esimerkiksi eh, Euroopan unionin ulkoministerikäsitettä eivät halunneet, vaan ja sitten puhuttiin tästä korkeasta edustajasta, ja se otettiin käyttöön. Onhan ymmärrettävää, nimittäin veropolitiikan ja sisäpolitiikan ohella suvereeni ulkopolitiikka on yksi ydin ydinpiirre, identi, yksi identiteetti on osa kansallista suvereniteettia ja sen siirtäminen ylikansalliselle elimelle on tietenkin sellainen, että se tekee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaista rohkean ja vaikean asian. Mutta Euroopan parlamentissa me olemme nyt käsittelemme siinä toisenlaisia kysymyksiä korkean edustajien kanssa, nimittäin sitä kysymystä, mikä on, se, mikä on tämän unionin rooli omana elimenä kansainvälisessä politiikassa. Ja olen, viime, olen lukenut korkean edustajan artikkeleja, joka, ja se on hämmästyttänyt minua, koska tämä artikkeli kritisoi, kritisoi Rova Ashtonia siitä, että hän on ollut poissa ö, hän ei ollut näkyvissä ja tätä kritiikkiä innostaa se, sellaiset ihmiset, jotka omalta puoleltaan ajattelevat pelkästään sitä, että heidän oma kansa, kansallinen ulkopolitiikkansa toteutuisi, he ovat ainoastaan omia kansallisia etujaan ja e, konsultoimatta minkään kumppanin kanssa yksipuolisesti tehdään päätöksiä, e, jotka sitten periaatteessa vaan hajoittavat Eurooppaa. Katsotaanpa tätä Libyan tilannetta. Harvoin on ollut niin näkyvää hajaantumista Euroopan unionissa sen kansainvälisessä politiikassa kuin, ja kansainvälisessä toiminnassa kuin juuri siinä kysymyksessä, millä tavalla me suhtaudumme Libyaan. On erityisesti suurissa Euroopan unionin pääkaupungissa on taipumusta ajaa omaa ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa EU-ssa tavallaan jatkeena omalle kansalliselle politiikalla, mutta Euroopan varoin ja keinoin. Mitä suure, suurempi nämä ulkoministerit ovat, niin sitä tietoisemmin tätä, tämä tapahtuu. Te löydätte tässä parlamentissa, Ashton, varmastikin laajimman tuen, jos te sanotte näille ihmisille, että teidän yksipuolinen intressi, me kunnioitamme sitä, mutta se ei voi olla se suunta yhteiselle Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, joka sitten jota, jonka minä, minä määrittelen korkean edustajana. Kyllä minä kannatan sitä, että meillä, me saamme tällaisen toimiston avattua Libyaa, niin kuin sanoitte, koska te korkeana edustajana ja unioni itse omana elimenämme. Me tarvitsemme uskottavuutta humanitaariselle ja poliittiselle toiminnalle. Me tarvitsemme enemmän uskottavuutta kuin ne valtiot, jotka pakostakin äh, ryhtyvät, äh, tarttuvat sotilaallisiin toimiin Libyassa, mutta kuitenkin viime vuoden syksyllä ne olivat Libyan suurimmilla, suurimmilla asemessuilla omilla isoilla osastoillaan ja edustivat omaa asetuotantoaan. Oli kysymys, siinä oli Saksa ja Ranska ja Iso-Britannia, Italia, Belgia. Nämä ovat nämä päät, aseiden päätoimittajat herra Gaddafin armeijalle joka, joka kuitenkin taistelee kapinallisia vastaan. Tämä, tässä on se uskottavuus, mitä Eurooppa tarvitsee. Uskottavuus, mitä Eurooppa tarvitsee, on se, että me rakentamme, autamme demokratian rakentamisessa ja avaamme toimiston, jotta voidaan tukea kansalaisyhteiskunnan kehitystä joka edistää kansainvälistä yhteistyötä Euroopan unionin tasolla ja määrittelee sen, eikä sellaiseksi, että sillä vaan ollaan alisteisia muille diplomaattisille ja taloudellisille eduille, jotka ovat luonteeltaan yksipuolisia, vaan joka ollaan samalla tasolla, ajetaan kumppanuuspolitiikkaa eri alueilla maailmassa. Tämä on minusta se visio ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikalle Euroopan unionissa. Tehän sanoitte kolme asiaa, raha, liikkuvuus, markkinoiden pääsy teidän pitäisi seuraavassa vaiheessa ottaa kolme C-tä, koherenssi, konkretisuus ja, ko- ja yhteisömenetelmä. Silloin te saatte, silloin saadaan äh, riittävästi konsonantteja lisää tähän, jota Euroopan parlamentti tukee. Me sosiaalidemokraattisena ryhmänä, me tiedämme, että tämän yhteistyön alussa parlamentin ja teidän välillä Me olemme tietenkin alkuvaiheessa, totta kai kaikkea voidaan parantaa. Siksi minä toistan vielä tarjoukseni ja useimmat kollegat varmasti jakavat tämän teidän näkemyksenne ulko- yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Se löydätte varmasti enemmän kumppaneita tässä talossa kuin siinä kokouksessa, jossa on 27 ulkoministeriä, joita minä kaikkia kunnioitan, mutta joilla on kuitenkin velkoisia omia ongelmiamme. Kiitoksia. Te olette kokona, koko mantereen diplomaattinen edustaja. Kiitoksia. Seuraava puhuja on ja demokraattien edustaja, puheenjohtaja Guy Verhofstadt. Uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Rouva Ashton, lauantaina olin pitkässä kokouksessa Kairossa Egyptin uuden pääministerin herra Sharafin kanssa – kokouksen johtopäätös, kuten minunkin johtopäätöksen kokouksen jäljiltä oli, se oli jo toinen vielä oli pari kuukauden aikana, että kuten totesittekin, me tarvitsemme valtavasti apua tuolle mallankumoukselle Pohjois-Afrikassa, ainakin Egyptissä. Meidän täytyy luopua holhoasta pikkuelkeistä, joihin on turvauduttu tähän asti. Lyhyt vertailu. USA Marshall-apu, tiedätte, kuinka paljon rahaa meni Ku, joka vuosi prosentti VKTstä, kaiken kaikkiaan 162 biljoonaa dollaria. Ja me olemme puhuneet nyt yhdestä miljardista, ei yhdestä miljardista, ei tänä vuonna, ei ensi vuonna, vaan 2013, kun meillä on mahdollisuuksia siihen. Eli minun mielestäni ei tämä ole yhtikäs mitään. Teiltä nyt odottaisin ja komissiotakin ilmeisesti komissiosta nyt on kyse, että suuria suunnitelmia maanapuruspolitiikan muuttamiseksi. Totta kai sitäkin tarvitaan jatkossa, mutta minä nyt kyllä odotan, että mitä pikimiten suoraa budjettiapua Egyptille – Nimittäin vuoden loppu mennessä maassa ei ole enää rahaa kassoissa ja, ja vallankumous kuihtuu. Eli budjettiapua tarvitaan tai ainakin velan peruuttaminen. Se on oikea tie eteenpäin ja välittömästi. Tämän päivän lausunto olisi hyvä Egyptille ja egyptiläisillekin. Toinen viestini liittyy Syyriaan. Olkaamme nyt rehellisiä, Rovaston Syyria on valtava epäonnistuminen, katastrofi. Minä olen käynyt, sen. miten sitä muuta voi kuvailla? Se on nimenomaan arabi kans tienanmeen, kuin arabien oma tienaaminen. Siellä on tankkeja, salaampujia joka päivä. Tänään 800, 8000 tänään pidätetty. Jotkut kärsi, joutuvat vielä kirjoitukseenkin mitä brutaalimman tavalla, jotta saataisiin Facebook-salasanat tai myös Facebook-toverit tietoon. Että siellä ammutaan omia ihmisiä tai sitten sala, salainen poliisi ampuu tai Al-Assadin armeija. Tämä tekee aivan selväksi, mitä Syyriassa on tapahtumassa. Siinä on vain yksi sana, yksi tapa kuvailla. Se on nimenomaan kaikkein brutaalein diktatuuri maailmalla. Sen nähdään nyt Syyriassa. Se on se johtopäätös, joka tänään voidaan tehdä. Mitä sitten tehdä siellä? Kun, jos tänään on kuollut 800 ihmistä ja 8000 vankilaan, joita kirjoitetaan joka päivä, ainakin joitakin, mitäs me teemme? 30 ihmisen varat jäädytetään. Eikä Assadin edes. Eipä ole tasapainon lähestymistapa se, itse asiassa ihan naurettavaa. Eikä se mitenkään auto painostamaan hallittoa muuttamaan heidän suuntaansa. Ei riitä, että 30 ihmistä, no, no, no siellä on yksi provinssi ja on siellä yksi sisarenpoikakin mukana vielä listalla. Sinne tarvitaan satoja ihmisiä listalle ja välittömästi, mahdollisimman nopeasti, että todellista painostusta syntyy. En, kyllä ymmärrän tietenkin jotenkin lähestymistä, no Assad jätetään nyt vielä listan ulkopuolelle. Ehkä se sitten auttaa myöhemmin, että hän muuttaa jotenkin kantaansa. No tehdään se sitten selväksi täälläkin keskustelussa. Haluan, että sanotte aivan selvästi, että tässä on pari päivää aikaa. Ja niin, jos ei hän lopeta nyt tapahtumia, niin kaikki varat jäädytetään, eikä pelkästään näiden 13 ihmisen, vaan koko Assadin perheen varat. Ja matkustuskielto, ei 13, vaan koko Assadin suvulle ja sanoa, mikä on tärkeää. Me odottamme tätä, niin me olimme suoraan yhteydessä Syyrian eilen, että teidän täytyy vahvistaa tätä. Muuten hän ei lopeta Assadin suvun varoja. Ei muuten koskaan Euroopan unionissa pidetä nimen Syyrian edustamana. Hänen täytyy panna vastuuseen ja juuri nyt ennen kuin liian myöhäistä. Tätä me odotamme teiltä tänään. Te voitte kyllä auttaa niin, että tämä arabi tienameen ei jatkuu. Ei riitä, että on vain tärkeässä osassa. Syyrian kansa odottaa selkeää viestiä. Ei huomenna, vaan tänään. Kiitoksia puheenjohtaja Fersofsat. Sitten herra Charles Tanok konservatiivit ja reformistit. Madam High Representative. Puhemies, korkea edustaja, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkittävin tehtävä tänä vuonna on ollut uusi ulkosuhdehallinto. Nyt se on ollut paineessa, koska se ei ole saanut paljon aikaan. Ei kuitenkin voidaan olla tehokkaita vain silloin, kun jäsenvaltiot haluavat sellaisia ja eh, toisaalta taas EU haluaa oman globaalin eh, roolinsa diplomatiassa. Toisaalta eh, taas halutaan sitä, että tehdään kompromisseja jäsenvaltioiden välillä. Tämä hybridi EU-ulkopolitiikassa e osoittaa, että globaalit haasteet saattavat vaarantaa kansallisen suvereniteetin. Nyt vaikuttaa siltä, että kansallinen suvereniteetti vaarantaa EUn tavoitteet. Tämä nähdään Libanonin tapahtumissa. Minun ryhmäni on äh, ollut mukana tässä työssä ja me haluaisimme nähdä budjettineutraaliuden ja äh, vastuuvelvollisuutta enemmän. Nyt olen nähnyt näitä äh, nimityksiä, olen katsonut sitä AFET-valiokunnassa, ähm, minkä tähden siellä tehtiin vaihtoja siinä katsottiin, että on aivan e, suhteettomia suuruusluokkaeroja ENPn ja budjetin välillä. Nyt erityispyyntö ensinnäkin Gaasan osalta. Voitteko painostaa myös Turkkia tästä provosoinnista, kun Gaasasta tulee eh, hyökkäyksiä. Ja miten EU sitoutuu, eh, kun eh, Hamas, joka pidetään terroristiorganisaationa, miten se suhtautuu vastaajiin. Ja sitten Asrafin leiri Irakissa. Oletteko valmis puuttumaan Ugandan tilanteeseen, jossa siellähän on surmattu homoseksuaaleja. Ja sitten äh, Pohjois-Afrikan lähi maat ja varsinkin Egyptin kristittyjen tuomitseminen. Minkä tähden äh, niin kuin Syyrian al-Assad, hänet on jätetty ulkopuolelle sanktioluetteloista. Äh, kiitos. Tanok. Kiitoksia, Tanok. Sitten puheenjohtaja Daniel Gronkon-Bendit, vihreät. Madame la haute représentante. Hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin tänään, rouva korkea edustaja, esittää kysymyksiä. Ensinnäkin Guy Verhofstadt totesi jo Syyriasta. Mikä estää Euroopassa, että Assad pannaan listalle? Mikä maa? Mitkä maat? tänä päivänä estävät Euroopan unionia tekemään ainoa mahdollisen päätöksen. Sanokaa se julki. Jos ei se ole mahdollista, että se on herra Westervelle, niin sanokaa, että se on herra Westervelle. Ainakin sitten tiedetään, mihin itse kunkin politiikka perustuu. Aika uskomatonta kuitenkin, ettei tulla sanomaan, että ulkoisen ministeri Saksasta sanoi, että on ratkaisu Assad, jonka olemaan Assad mukaan. Jos Tätä meille tuputetaan ja aika uskomatonta. Syyriassa ei ole kuin yksi ratkaisu, vain jos Assad häviää ja kerta kaikkiaan luopuu vallastaan. Sen pitää olla Euroopan kantaa. Se täytyy tehdä selväksi, että Assad koko suku pannaan myös listalla, ei huomenna eikä 15 päivää, vaan nyt. Ja jos se on mahdotonta, koska tarvitaan yksimielisyys, no sitten sanottako, kuka estää yksimielisyyden saavuttamisen, sanottako se julki, niin että voidaan käydä todellista keskustelua. toiseksi, kuka tänä päivänä estää ja miten estetään se, että Israel maksaa sitten verot palestinalaisille. Kyllä, Israelin turvallisuus on taattava, mutta Israelin turvallisuus ei saa perustaa kuitenkin palestinilaisten surkean tilanteeseen. Se ei voi olla oikea ratkaisu. Ja lopuksi vielä yksi kysymys. Libyansa on ollut useita satoja kuolonuhreja. Siellä oli myös laiva, joka uposi. Sanotaan, ettei se ole Naton alus, ettei se ole Charles alus. Kuitenkin se oli ilmeisesti malttalainen alus, joka ampui. Mikä laiva se oli ja mitä tietoja meillä siitä, ettei näitä 600 pakolaista ole poimittu merestä, eikä tulla sanomaan, että tällä vuosituhannella ei voida tietää, mistä laivasta on kyse, kun se on kuitenkin rikos, ettei annettu apua ihmisille, jotka olivat vaarassa. Kiitos, rouva korkea edustaja. Kiitoksia, puheenjohtaja Kompendi. Ja sitten Lothar Biski, yhdistynyt vasemmista puheenjohtaja, korkea edustaja, tässä keskustelussa, ette kuule pelkästään kiitoksen sanoja, vaan kuulet myös kritiikin sanoja, ollakaan me rehellisiä eräillä alueilla ja aloilla EUn ulkopolitiikka on epäonnistunut suhteessa arabimaailmaan, Afganistaniin ja ratkaistaessa palestinaisten ongelmaa ja sitten itäisten naapureiden konflikteja. Mistä tämä johtuu? Tästä voi, tämä, tämä kysymys täytyy esittää. Miten 27 äh, kansallista äh, äh, maata saadaan yhtenäiselle linjalle EUssa yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa? Ulkopolitiikka on etupolitiikka, totta kai. Ja kuitenkin sellaiset ajat ovat ohi, jolloin länsi on voinut ajaa omia etujaan ottamatta huomioon kumppanimaitaan ja muita kansoja. EUn täytyy toimia sellaisen politiikan puolessa, jossa edut, edut tasataan ja, ja, ja myös kaksi, ja sitten sotilaallisen kategoriointi on ajanut epäonnistumiseen tällä, tämä parlamentti lähes juhli silloin, kun YK turvallisuusneuvosto päätti puuttua sotilaallisesti Libyan tilanteeseen tänä päivänä. Me kaikki, me kaikki olemme pikkuisen, äh, pikkuisen onnettomia tämän kehityksen valossa. Mitä me teemme äh, Kansan siviilihenkilö, äh, siviili, tai Darfurin siviiliväestön suhteen. Millä tavalla me suojelemme oikeutta äh, ihmisarvoisen elämään niille 1,4 miljardille ihmisille, jotka joutuvat pärjäämään dollarilla päivässä. Tämä kysymys rottaa minun ryhmääni erityisen vahvasti eh, arabimaailman eh, vallankumous on eh, silloin yhteinen vaatimus, nimittäin oikeudenmukaisuuden vaatimus. Oikeudenmukaisuus rikkauksien jaossa yhteiskunnan sisäpuolella ja demokraattisessa osallistumisessa poliittiseen päätöksentekoon myös kansainvälisissä suhteissa. Ja tämä vaatimus täytyy asettaa myös EU-ssa. Ja näiden tehtävien ratkaisu vaatii samalla yhteistä kansainvälisen oikeuden kehittämistä, eikä sen yksipuolista tulkintaa ja täytäntöönpano Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten kollega Bastian Belder, Vapaus ja demokratia. Kiitos puhemies. Korkea edustaja haluan esittää muutaman kysymyksen, ja tässä on kysymys erityisesti Palestiinan ja Israelin välisten suhteiden kehityksessä ja mikä on Euroopan unionin kanta erityisesti UK ja Ranskassa ja mitä me teemme YK turvallisuusneuvostossa syyskuussa silloin, kun Palestinan itsehallintoviranomainen halusi julistaa itsenäisen val- valtion, joka on riippumaton Israelista. Nämä kysymykset, rouva korkea edustajat, ne ovat yhä ajankohtaisempia sen, minkä kun Fatah ja Hamas viime viikolla sitten pääsivät sopuun. Ja me olemme täyttisin unohtaneet sen, minkä, mitä ehtoja Euroopan unioni asetti silloin, kun kun äh, kysymys Palestiinan valtiosta, täytyy tunnustaa Israel, täytyy luopua terrorismissa. Hamas on julkisesti sanonut, että se se kuuluu EUn terroristilistalle. Nyt on kysymys siitä, millä tavalla Euroopan unioni sopeutuu tähän uuteen tilanteeseen ja millä tavalla Euroopan unioni käsittelee tämän uuden tilanteen. Eihän voida jatkaa entiseen tyyliin. Tässä on kuitenkin kysymys peria- peris- rauhanperiaatteista, rauhan periaatteista. Se, on, se vahingoittaisi Euroopan unionin ja Israelin suhteita. Kiitoksia kollega. Ja sitten on vuorossa esittelijämme kollega Gabriele Albertini. Ehdottaisin, että jakakaa puheeni kahteen osaan neljä minuuttia alussa ja kaksi minuuttia sitten keskustelun päätteeksi tämän keskustelun lopuksi. Olkaa hyvä. Alto representante. Korkea edustaja, parhaat kollegat, Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vielä keskeisemmässä asemassa nyt näinä aikoina, koska on niin paljon kuultu vaatimuksia Välimeren alueella. Ne ovat myös leviämässä lähi suuntaan. Tämän kriisin myötä, joka koskee koko eteläistä välimerta ja on menossa kohti myös Arabin niemimaata, kaikesta tässä Euroopan parlamentin täytyy olla tässä myös mukana ottamassa vastaan näitä kansojen pyrkimyksiä, jotka haluavat koeta elämäänsä. He haluavat parempia elinoloja ja haluavat, että päästään kohti parempaa kansanvaltaa ja eroon nykyisistä vallitsijoista. Meidän täytyy olla tässä tärkeässä asemassa vuoropuhelun osapuolena. Ja Lady Ashton totta kai myös, kun ajatellaan, miten voidaan valvoa muun muassa budjetti- ja siviili- ja sotilastoimissa sekä YUTP että YTPP. Se ensimmäinen osa mietinnössäni niin ennen kaikkea viittaa suhteisiin Euroopan parlamentin ja toimielinten kesken neuvoston komission varsinkin. Ja siinä halutaan saada aikaan eurooppalaista ulkopolitiikkaa Lissabonin jälkeen. Erittäin tärkeää on monenkeskisyys Euroopassa. Ennen kaikkea hyödynnetään sitä, että meillä on nyt ulkosuhdehallinto käytettävissämme. Vihdoinkin se on toteutunut. Tässä voin vain esittää tyytyväisyyteni YK on päätöslauselmaan. Se on jo mainittu myös Lissabonin sopimuksessakin niin, että Euroopan unioni tunnustetaan myös yhtenä tarkkailijana turvallisuusneuvostossa. Me olemme nyt mahdollisimman pitkälle pyrkineet huomioimaan myös nykyolot, ottaen esille mietinnössä, kuten oikein onkin, se, että kansalaisyhteiskunta Tunisiassa, Egyptissä, Libyassa ja Syyriassakin, Bahrainissa ja Jemenissäkin on esitetty paljon vaatimuksia kansalaisten suulla. Siellä on paljon odotuksia. Muitakin teemoja on otettu esille, koska ne ovat mielenkiintoisia nekin, kuten transatlanttinen vahva suhde tai mikä merkitys on suhteessamme Venäjän laajentuminen – ihmisoikeudet, oikeusvaltion rakentaminen, diplomatiset suhteet BRIC-maihin, Palestiinan ja Israelin konflikti tai se, että päästään eroon julmista hallinnoista. Ne ovat kaikki teemoja omassa mietinnössäni, josta äänestämme. Kiitos huomiostanne. Thank you, colleague. Kiitoksia kollega. Seuraava esittelijämme, kollega Roberto Galtieri, teen saman ehdotuksen kaksi minuuttia. Tästä puheenvuorosta voisit jättää, säästää keskustelun päätteeksi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä korkea edustaja, varapuheenjohtaja. YTPP on nyt hyvin hankalassa jamassa, kun ajatellaan kansainvälisen järjestelmän kehittymistä, niin Euroopan unionista pitäisi tulla uskottava toimija turvallisuudessa ja puolustuksessa Juuri kun Euroopan lähestymistapa kriiseihin on syntymässä, että tuettaisiin demokratiaa ja viedään demokratiaa, niin se on yhä tärkeimmässä asemassa näissä haasteissa. Juuri kun talouskriisi teki ilmiselväksi, että meidän täytyy rakentaa myös yhteistä puolustusta, juuri kun Lissabonin sopimus antaa uusia välineitä kehittääksemme YTPPtä integroidussa lähestymistavassa, niin todellakin kun on saatu aika laadullinen hyppäys YTPPssä, niin on käynyt tarpeelliseksi ja mahdolliseksi luoda tätä Euroopan puitteissa, mutta se onkin joutunut yhtäkkiä vaaraan siinä, että yhtäkkiä muutetaan suuntaa pyrkimyksissä ja mahdollisuuksissa YTPPssä konkreettisesti. Minun mietintöni pyrkii tätä ristiriitaa miettimään ja löytämään myös vastauksia muutakin toimielimiltä. Jos ajatellaan Lib- Libyan kriisiä, niin meidän täytyy myös miettiä, mikä olisi meidän yhteinen kantamme, jotta se johtaisi yhteiseen toimintaan, mitkä ovat puolestaan rajat euforissakin. Meidän mielestämme nyt on tullut korkea aikaa poliittiselle aloitteelle niin, että käytetään muiden kumppaneiden tukea niin, että saadaan aikaan neuvottelut päästäksemme eroon Gaddafin hallintosta ja kohti kansanvaltaa. Totta kai on ilmeistä, että nato sotilaiden välintulo tuskin pysty mitään ratkaisua tuomaan. Meidän täytyy tiukasti kunnioittaa on YK, YK on päätöslauselman rajoja voimakäytössä. Me toivomme totta kai, että me sitoudumme YTPPssä myös humanitaarisen avun antamiseksi väestölle tulevissa toimissa, niin että sinne tuettaisiin ennen kaikkea demokratian kehittymistä myös Libyassa. Libyan tarina vie meidät myös pidemmälle pohdiskeluissamme. Ehkä jotenkin myös saamme osvittaa siitä. On aivan selvää, että keskeisin vastuus meidän YTPPssämme Euroopan unionissa on Euroopan neuvostossa, sen jäsenissä ja totta kai myös, että puheenjohtajakin siellä jotain tekee YTPPn hyväksi. Siksi me sanommekin aivan selvästi, että kahdenkeskinen yhteistyö tai muunlaiset kokoomukset eivät voi, voi olla ratkaisu koko Euroopan unionille. Se, että ruvetaan uudelleen kansallistamaan tätä politiikkaa, ei ole vakuuttava vastaus. Ei siitä, että me haluamme pelkästään odottaa orjallisesti perussopimuksen, vaan se johtaisi siihen, että se ei vastaisi haasteisiin, joita meillä edessämme on. Me haluamme, että Euroopan parlamentti olisi mukana Euroopan neuvoston kanssa strategisessa vuoropuolessa niin, että kuunneltaisiin myös parlamentin suosituksia, mietittäisiin yhteistä ulkopolitiikkaa myös näissä poikkeuksellisissa oloissa. Tämä edellyttää myös eurooppalaista puolustusta. Lady Ashton, haluamme, että voimistatte myös ponnistuksia yhteydessä jäsenvaltioihin niin, että mietitte, miten te eri yhteyksissä voisitte vahvistaa YTPPtä, UTPtä tai muuten ulkotoimia unionissa. Tässä tehtävässä hallinto on totta kai hyvin suuri väline, jolla on paljon potentiaalia. Me tarvitsemme sinne myös johtokunnan niin, että voidaan integroidusti vastata kriiseihin – sellainen on nyt näkemässä valoa. Libyan tilanne osoittaa myös, miten me olemme olleet kyvyttömiä sotilaallisesti Euroopassa vastaamaan haasteisiin, kun, kun meillä on tietenkin vaikeuksia myös kansallisissa puolustusbudjeteissa, mutta vain Euroopan unionilla on valtaa kokoamalla ponnisteluja saamme aikaan pysyviä rakenteita. Voimme myös puolustusmarkkinoita kehittää Euroopan mittakaavassa ja me voimme vahvistaa teknistä ja teollista pohjaa. Näin voimme vahvistaa yhteisiä ponnisteluja myös komentamispuolella, koska siellä on useitakin esteitä ollut meidän pyrkimyksessämme vastata Libyan kriisiin. Tarvitsemme esikunnan, joka toimii operatiivisesti koko ajan. Meidän täytyy siksi YTPtä integroida sisäisesti ulkoisesti kunnioittain yhteisön menetelmää. Tästä olemme tehneet paljon konkreettisia esityksiä. Ja kaikki tärkeimmät Euroopan myönteiset puolueryhmät ovat tämän takana, ja siksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja koordinaattoreita yhteistyöstä. Euroopan parlamentti on valmis tukemaan YTPPstä, joka on kokonaan integroitu unionin ulkoisiin toimiin, ja se perustuu arvoihin ja periaatteisiin, jotka ovat meidän arvojamme periaatteet. Minä toivon, että saamme teiltä vakuuttavia vastauksia, ei pelkästään sanoja, vaan myös tekoja. Äh, Kiitoksia kollega. Muistuttaisin teitä vielä kerran kollegat, että tämä herra Albertinin mietintö käsitteli yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja Gautierin mietintö käsitteli yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Lissabonin tästä viimeinen mietintö on rouva Maria Muniz de Urgisan mietintö, joka käsittelee EUn roolia kansainvälisessä järjestössä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa Rova Ashton, äh, Singer äh, sanoi, että äh, sotilaallisesti maailma on bipolaarinen ja sotilaallisesti yksipolaarinen. Me olemme nyt moni, monenvälisessä moninapaisessa maailmassa ja näemme, että valtakeskukset ovat äh, laajentuneet ja meillä on kuitenkin yhteisiä ongelmia, intressejä on kansainvälisiä foorumeita, jotka ovat hyvä esimerkki. Esimerkiksi G20, G8 ovat hyviä esimerkkejä tästä. Ja meillä on myös kansainvälisiä, perinteisiä kansainvälisiä järjestöjä. Nyt meillä on muutoksia EU-ssa ja siitä on tullut myös juridinen henkilö. Meidän pitää hyvin nopeasti saada rooli EUlle tällä areenalla ja eh, tässä monenvälisessä maailmassa. Ja mm, sopimus vaatii EUlle tämän tyyppistä selkeää roolia ja sillä on oikeus siihen. Eh, nyt eh, sen jälkeen kun hyväksyttiin eh, YKssa yleiskokouksessa mahdollisuus EUlle osallistua eh, kokouksiin omana toimijanaan. Se on eh, erittäin hyvä edistysaskel ja haluan onnitella Rouva Ashtonia, mutta sitten 1973 päätöslauselman hyväksyminen on vielä edessä ja Tällä hetkellä ähm, meillä on ad hoc status ja 230 äh, monenvälistä sopimusta hankaloittavat tätä tehtävää. Äh, riippuu myös kolmansista maista, miten tämä onnistuu. Ja äh, riippuu myös siitä, miten Euroopan unionissa osataan määritellä kaikista tehokkain edustusmuoto YKssa te ja Euroopan ulkosuhdehallinto, komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja ja myös liikkuvat ne vaihtuvat puheenjohtajuudet vaikuttavat tähän. Ja jäsenvaltiotkin vaikuttavat siihen, mitkä, mitkä ovat EUn edustusmahdollisuudet kansainvälisissä järjestöissä ja eh, niiden eh, toimivaltuushan on EU-ssa yksinomaisesti. Eh, ilmastonmuutos kokous Kööpenhaminassa oli osoitus siitä kakofoniasta, joka on aivan turhaa. Siellä oli EU ja jäsenvaltiot erikseen. Haluaisin muistuttaa myös FAOssa toimimisesta tai VTOssa toimimisesta. Niinpä eri Euroopan unionin edustajat eh, ovat edustamassa näissä huippukokouksissa, mutta meidän pitäisi ottaa huomioon eh, myös eh, sopimus siitä, että meidän on koordinoitava tätä edustustehtävää. Ja nämä ovat selvästi puutteita ja herra Schulz otti tämän esiin jo puheenvuorossaan ja e, nyt on syytä laatia oma roolinsa EUlle e, tässä uudessa maailmassa, e, jossa on aivan uusia suhteita. Nyt pitäisi sivuuttaa uudelleen kansallistamispyrkimykset jäsenvaltioiden parissa nyt EUn roolin rakentaminen on myös sellainen tehtävä, että siinä vaaditaan jäsenvaltioiden sitoutumista ja myös teidän ulkosuhdehallintonne tehtävä on torjua tämä uudelleen kansallistamispyrkimys. Teillä on mahdollisuus toimia EUn kansainvälisissä edustustehtävissä ja kun nyt tarkoitus on perustaa Bengasiin edustusto ja meidän täytyy myös saada parlamentin valtuutus tähän ja näin meidän roolimme kansainvälisesti paranee. Kiitos. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Ashton. Arvoisa puhemies, kiitoksia näistä puheenvuoroista. Yksi teemoista, joka tuli läpi näissä puheenvuoroissa, oli, niin Tanok otti esiin, että hänen ryhmänsä ei kannattanut ulkosuhdehallintoa, mutta ollaan tyytyväisiä siihen, että meillä on yhtenäinen lähestymistapa. Minä olen samaa mieltä. Minä olen myös kunnianhimoinen siinä, mitä Eurooppa voi olla, mutta edessämme on tietyt realiteetit, ja koska me olemme saaneet sopimuksen läpi, ja eh, sitten minulle annettiin tämä sopimus, sain äh, kynän käteen. Se on aivan totta, mutta me emme ole siinä tilanteessa, jossa lopulta olemme, ja meillä on äh, haaste siinä, miten varmistumme siitä, että ei pelkästään parlamentti äh, ole intohimoinen. Miten varmistumme siitä, että komissio ja neuvosto, ulkoasianneuvosto, kehitysneuvosto, kaikki, jotka ovat vastuussa siitä, että viedään asia eteenpäin, kuinka katsotaan, että heillä on yhtä kunnianhimoiset tavoitteet. Ei varmasti yllätä ketään, että nyt kun niin paljon asioita tapahtuu, me olemme sitä mieltä, ettei toimita niin tehokkaasti kuin haluaisitte, tai minä minä haluaisin, mutta meidän pitää jatkaa kunnianhimoisissa tavoitteissamme. Ja tämä pätee kaikkeen, mitä teemme. Olipa kyse sanktioista, me tarvitsemme yksimielisyyden eli 27 jäsentä, tai sitten on kyse siitä, että tuetaan Egyptiä, Tunisiaa, niin kuin Verhofstadt sanoi, nyt pitää todellakin saada aikaan uutta Eh, kunnianhimoista strategiaa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, mutta meidän täytyy tukea näitä ihmisiä juuri nyt. Kaikessa tässä tarvitaan eh, muutoksia ja me olemme tässä matkalla. Minä en ole mitenkään tyytyväinen tähän tilanteeseen. Minä suhtaudun realistisesti siihen, missä olemme. Ja e, teidän pitää todellakin haastaa minut e, mahdollisimman usein, jotta saadaan asiat eteenpäin. Mutta älkää syyttäkö minua siitä, ettei ole aloitteita eikä kunnianhimoisia. Älkää syyttäkö minua siitä, etten sanoisi tätä selkeästi neuvostossa e, tai suurelle yleisölle, koska olen todellakin päättäväinen kunnianhimoinen. Ja kunnianhimoinen Eurooppa voi olla paljon paljon enemmän kuin se tällä hetkellä on, mutta se tarvitsee vielä paljon eh, pannistuksia. Se on hyvin vaikeaa yksittäisille jäsenvaltioille, että katsotaan tätä eh, eh, sen mukaan, mikä on parasta EUlle tai maailmalle, eikä pelkästään omalle maalle. Ymmärrän tämän. Olen samaa mieltä Era Dolin kanssa Lähidän rauhanprosessista. Se on yksi eh, päätavoitteistamme eh, tämän vuoden työssämme ja siitä syystä olemme olleet Libyassa niin sitoutuneita eh, tuomaan yhteen näitä alueellisia järjestöjä. Tämä on erittäin merkittävää työtä ja se osoittaa meille myös sen, miten menemme eteenpäin, koska tilanne on hyvin vaikea miten suhtaudumme tilanteeseen sitten, kun Gaddafista päästään. Nämä ovat hyvin kriittisiä hetkiä ja meillä pitää olla yhtenäinen rintama. Herra Schulz sanoi, että on paljon vielä työtä tehtävänä. Olen samaa mieltä. Meidän pitää vielä tehdä paljon töitä. Meidän pitää varmistua siitä, että demokratian rakentaminen on merkittävä osa tätä työtämme minun mielestäni meidän pitäisi toimia paremmin yhteistyössä. Minä tiedän, mitkä ovat parlamentin tavoitteet, joten voitte painostaa minua, mutta tehkää niin myös jäsenmaihin. Ei Marshall-apu. Minä tiedän, mitä hän teki. 13 miljardia dollaria hän sai 48 kongressilta. Se on erittäin hyvä malli. Me muistamme, että kyseessä oli lainoja Mm, palveluita. Hän sai mm, aikaan muutoksia. Eh, emme me puhu tällaisesta suunnitelmasta, mutta se on kyllä merkittävä. Ja olen samaa mieltä myös siitä eh, tuesta, jota pitää antaa. Eh, ja siitä syystä me juuri keskustelemme komission kanssa olen myös samaa mieltä Syyrian tilanteesta, järkyttävää väkivaltaa. En millään tavalla eh, suhtaudu eh, epäkunnianhimoisesti näihin eh, Libya-kysymyksiin. Aivan alkuun oli paljon keskustelua ne myös Convenditin kanssa. En voi sanoa teille listaa niistä maista, jotka sanovat kyllä tai ei päätös tehtiin ja me katsomme uudestaan tilannetta tällä viikolla. Itse olen hyvin päättäväinen, haluan painostaa Syyrian suhteen, haluan varmistua siitä, e, että haluan varmistua siitä, että he ymmärtävät ja e, nyt on, ovat ovet ja e, ikkunat sulkeutumassa. Eh, Tanok, eh, te puhuitte monista asioista, jotka liittyvät 27 jäsenvaltion tukeen ja äh, halusitte kunnon äh, varoja. Ähm, minun mielestäni meillä ei ole liian vähän nyt meidän. Täytyy vain varmistua siitä, että nämä äh, tavoitteet, joita on, ne saadaan tavoitettua. Bengasia varten tarvitaan varat ja pitää myös parantaa Irakissa edustuston tilaa ja meidän täytyy löytää varat tähän. Pitää toimia tehokkaammin, mutta meidän pitää katsoa myös, mitä pitää tehdä. Äh, Flotillasta äh, puhuin tässä jo, äh, palestinalaisviranomaisista myös ja keskusteluista, keskusteluista joita käydään Fatahin ja Hamasin välillä. Tein aivan selväksi, että kantamme Hamasiin ei ole muuttunut, mutta me tuemme niitä tapoja, joilla halutaan nyt tämä yhtenäisyys Palestiinassa ja vaalit saadaan aikaan myös, mutta me olemme hyvin varovaisia, kun tarkastelemme tätä tilannetta. Minä halusin tietenkin viitata myös Biskin puheeseen. Puhuitte maailman köyhimmistä vuosituhannen tavoitteet ne ovat hyvin tärkeät silloin, kun pyritään tähän tulevaisuudessa. Aivan nopeasti, en halua tässä liikaa puhua, Albertini tästä mietinnöstä, haluan lainata sitä. Hän sanoo johdonmukaisuudesta, että jo Ensinnäkin tarvitaan EUn jäsenvaltioiden poliittista tahtoa, jotta päästään yli erimielisyyksien. Me tiedämme, että onnistumme kyllä Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa ja me tarvitsemme kestävää rahoitusta myös seuraavissa rahoituspuitteissa. Olen samaa mieltä monessa suhteessa, mutta varsinkin siinä, että meidän pitää olla proaktiivisia, kun edistämme arvojamme ja käytämme poliittisia välineitämme. Haluan myös parantaa vuoropuhelua yksi ongelmista meillä on aika, niin vähän aikaa. Meidän täytyy käyttää parhaalla mahdollisella, mahdollisella tavalla tämän tämä aika. Herra Galtieri, meillä oli hyvä keskustelu eilen. Olen samaa mieltä siitä, miten tärkeää on päästä eteenpäin, varsinkin tässä pooling and sharing aloitteesta. Ja tästä keskustellaan vielä ensi viikollakin. Meidän pitää varmistua siitä, että Euroopan resursseja käytetään hyvin tehokkaasti. On järkevä ajatus, että laitetaan ensin yhteen ja sitten jaetaan. Niinpä että käytetään sotilasvaroja ja jaetaan sitten. Se on erittäin hyvä ajatus, jota pitää viedä eteenpäin. Meidän pitää parantaa myös Euroopan puolustusviraston toimintaa ja vastata haasteisiin, joita on e- tullut esiin varsinkin Libyassa. Ja e, lopuksi vielä rouva Orkeesa, e, kiitoksia tästä mietinnöstä ja ajatuksista YKsta. Työmme YKssa on osoittanut, miten sitoutunut olen tähän monenväliseen työhön YK ja kaikki muut kansainväliset järjestöt, meidän pitää puhua siellä selkeämmällä yhteisellä äänellä ja olla hyvin luovia. Ja vielä puhemies, haluan kiittää eh, edellisiä puhujia ja odotan kovasti loppupuheenvuoroa vielä. No. Kiitoksia, rouva varapuheenjohtaja, korkea edustaja. Ja meillä on myös lausunto, jonka on valmistellut kansainvälisen kaupan valiokunta ja esittelijä, äh, valmistelija oli Jörg Lichtfried, Leichtfried, anteeksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Oikeasti, toivottavasti se kuulosti Puolalta, äh, rouva korkea edustaja, kun puhutaan Euroopan ulkopolitiikasta ja Euroopan asemasta maailmassa – me olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että siinä on vielä parantamisen tarvetta. Voitaisiin myös ottaa esimerkki samantyyppistä politiikasta, jossa tämä homma toimii varsin hyvin, nimittäin ulkomaan kauppapolitiikka. Ulkomaan kauppapolitiikassa Euroopan unioni on yksin vastuussa ja se on ainoa toimiva toimija ja se on myös ainoa edusta, jäsenvaltioiden edustaja, eikä sitä hoideta yksittä, sitä ei myöskään yritetä heikentämään. Ja, ja me olemme siinä yhtenäisiä ja vahvoja. Ja uskon, että nyt korkea aika panostaa myös siihen, että ihmiset ja kumppanimme pystyvät hyötymään siitä, mistä mekin hyödymme. Ihmisoikeudet, sosiaaliturva, oikeudenmukaisuus, vapaus nämä uudet, tämä uusi ulottuvuus Euroopan ulkopolitiikassa on jotain sellaista, mitä meidän pitäisi jatkaa ehdottomasti, jotta maailma olisi tulevaisuudessa vapaampi ja sosiaalisempi. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Sitten muita puhujia listalla. Ja sitten Krzysztof Lisek, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Rova korkea edustaja Sallin, että, että ensinnäkin esitän, äh, kiitän esittelijä Gualtieria vaikeasta työstä, joka hänellä oli tehtävänään. Ja oli miellyttävää olla yhteistyössä hänen kanssaan. Silloin tämän roolin alkuvaiheessa haluan todeta, että tämä tuntuu hieman sotilaalliselta mietinnöltä. Ehkä, ehkä odotin tästä aika kovaakin taistelua. Ei, yhteistyö oli miellyttävää. Korkea edustaja on on ensimmäisessä puheenvuorossaan puhunut Pohjois-Afrikasta. Haluaisin tietää, millä tavalla nämä levottomuudet saada, saadaan hoidettua. Totta kai yhteinen ulko- ja, ja puolustuspolitiikka se ei tietenkään paranna kaikkia asioita maailmalla, mutta on varmastikin odotettavissa, että me voimme varmasti odottaa, että jos me tietäisimme enemmän näistä levottomuuksista, silloin me pystyisimme myös tekemään enemmän. Äh, Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä ja jäätyneet konfliktit ympäri maailmaa vuosisto Karabahissa muun muassa ja Georgiassa niin ikään. Herra Koltierin mietintö käsittelee monia kysymyksiä. Se on laaja ja kattava mietintö en nyt halua puuttua kaikkien asioihin. Haluan kuitenkin kommentoida kahta asiaa. Ensinnäkin se, että mitä edust, miten edustus toimii tai Euroopan unionin edustustot toimivat. Meidän täytyy tehdä johtopäätökset virheistä, joita on tehty. Meidän täytyy oppia niistä, jotta tulevaisuudessa nämä edustustot toimivat paremmin. Kysymys suunnittelusta ja hallinnosta ja Euroopan unionin tehtävistä. Tämä on edelleen avoinna oleva kysymys tämä on varmastikin nähtävissä myös yhteydessä asiasta tehtyihin aloitteisiin. Minusta on hyvä, että teillä on hyviä yhteyksiä myös USA-suuntaan, ja meidän täytyy todellakin sitoa nämä toimenpiteet yhteen. Meidän täytyy säästää rahaa, eikä saa moninkertaista toimintaa. Tämä on tärkeää. Paljon odotetaan tulevaisuudesta. Kiitoksia. Seuraavaksi tekee kolme ja puoli minuuttia. Viime päivinä olette kärsineet kritiikistä. Joskus on poliittisesta laskelmoinnista kyse ja me tuomitsemme sen, mutta toisaalta kritiikki ei noin vain olakohoituksella sivuuttaa ja minä esittäisin nyt omat huoleni. Aina ei ole käynyt selväksi Euroopan unionin ulkopolitiikassa, mistä on kyse, tai mitkä ovat tavoitteet, tai mitä sanoja käytetään. Te olette hyvin pidättyväisiä julkilausumissanne aika minimalistisiakin ja varmasti totta kai on myös epä, erimielisyyttä, on sekin viesti. Soitatte, te mat- olet henkilöstönne matkusta epäilemättä, mutta se kuitenkin häviää tähän mediahälyyn. Euroopan unionin ulkopolitiikka on aika heikkoa, vaikkakin jotkut valtion päämiehet puhuvat kuitenkin voimakkain äänenpainoina jos ajatellaan, että kuitenkin on valtavia mahdollisuuksia, myös ajatellaan vallankumouksia arabimaissa, niin siksi meidän Euroopan diplomatissa pitäisi olla selkeäsanaisempi. Paitsi, että meillä on omat erityispiirteemme kussakin maassa, niin kaikki on yhteydessä kaikkeen. Jos ajatellaan esimerkiksi Hamasin ja Fatahin yhteensovittamista, se olisi aivan mahdotonta ajatella ilman arabivalkomosta Egyptissä, ilman tätä veristä sortoa Syyriassa – se oli ainoastaan siitä syystä, että Assad näytti punaista valoa Amasille, mutta sitten pystyttiinkin pääsemään neuvotteluihin ääritilanteessa ja tulokseenkin, vaikka he ovat jo vuosia muuten neuvotelleet. Siis mikä on meidän tämänpäiväinen politiikkamme Syyriassa ja lähi Minä jo totesinkin, että se ei riitä. Olen samaa mieltä kollegoiden vihan kanssa, kun ajatellaan, että Syyria on nyt poikkeustilanteessa, mutta Assadkin on poikkeustilanteessa. Hän ei kärsi pakotteista, eikä ole saatu kunnon perusteluitakaan tälle hyvää rouvaa. Ja lisäksi vielä, että Syyria vai viime hetkellä Yhdysvallat tämän ehdokkuuden, Nepal tai Kuveit ehkä tulee, jos ajatellaan YK on ihmisoikeusneuvostoa, niin hän jo 20. toukokuuta pitäisi päättää, Syyriäkö johtamassa YK on turvallisuusneuvostoa, Rova Ashton. Pakotteet eivät riitä vielä. Ja ei täytyy estää, että Syyriasta tulee puheenjohtaja ihmisoikeusneuvoston YKssa. Ja meidän täytyy saada kansainvälinen tuomitseminen myös aikaan. Ja kuten täällä todettiin, kun on Benin puheenvuorossa, niin sanokaa kuka estää tämän, että pitää vain arvailla kaikkia niin hämäräksi. Lähidästä sitten en ole ihan samaa mieltä kanssanne. Varovaisesti kiitollisena totesitte Fatahin ja Hamasin lähentymisen, mutta ei saa enää toistaa vuoden 2007 virheitä. Tilanne on mutkikas, kyllä me sen tiedämme, mutta meidän täytyy myös tarlaistuuteen tarttua. Myös Hamas ja molemmat osapuolet ovat tukeneet aloitteita. He ovat ponnistelleet valtavasti hallituksen muodostamisessa nyt on jotain saatu paperilla, on sopimuksessa myös hallituksesta aikaan, ehkä tulevina kuukausina se syntyy. Me ollaan hyväksyneet ajatuksen siitä, että järjestetään vaalit viranomaisen valitsemiseksi niin, että 67 rajatkin hyväksyttäisiin Hamasin puolella. Älkää nyt väittäkö, että tilanne on sama kuin oli kaksi vuotta sitten. Ei sitä voi ajatella. On nyt lopettamassa hyvä korkea edustaja, nyt on kiireellisesti toimittava. Meidän täytyy urheasti toimia ja parlamentti on kyllä teidän tukenanne aina, jos teillä on vain rohkea näkemys asioista. Grazie. Kiitos. Edustaja Lambsdorff, puolitoista minuuttia. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos ja puhemies. Rova Ashton, me olemme vielä kaukana yhteisestä ulkopolitiikasta – joka oli sitten myös sen nimensä arvoinen. Teitä kritisoidaan siitä, mutta joskus tuntuu siltä, että te olisitte syntypukki kaikista tilan, kaikkien tilanteiden suhteen, joille te ette voi mitään joka puolestaan johtuu siitä, että, että jäsenvaltiolla ei ole tarvittavaa poliittista tahtoa todellakin ei yhtyä yhteiselle linjalle. Otetaanpa esimerkki Libya. Ensinnäkin Italia jarruttaa sanktioita, sitten Ranska sopii omista toiminnastaan. siis sitten äh, Saksa äänestää tyhjää päätöslausumasta YK, se ei, sitten, sille ei voi mitään, mutta tämä Euroopan kuva on kielteinen. Syyria, selvä. Totta kai me tarvitsisimme tiukempia sanktioita, mutta tämä edellyttää yksimielisyyttä on eräitä jäsenvaltioita, kuten myös Kreikka, Italia ja Espanja, ehkä Saksakin. Ne vastustavat sitä ja teidän täytyy sitten jollakin tavalla sitten, sitten sanoa, että meillä on vain 13 maata listalla tai 13 nimeä listalle. Yksimielisyys lamauttaa, se ei toimi 27 jäsenvaltion yhteisö. Meidän täytyy saada yhteinen ulkoinen turvallisuuspolitiikka lähiaikoina siinä, ja täytyy sanoa myös herra Tännekälle hänen toriystävilleen. Mitä te voitte tehdä? Tehkää selväksi julkisuudessa silloin, kun yht, yht, että mihin tämä yhteinen linja karjuutuu ja käyttäkää yhteisiä instrumentteja, erityisesti demokratian edistämistä. Olin yllättynyt siitä, että, että kuulin, mitä e FD sitten puhui. Meillä on De Kaiserin mietintä asiasta. Nyt täytyy selvittää, mitkä ne edellytykset ovat. Me emme halua mitään toista, me emme halua mitään toista epädemokraattista ja epä, byrokraattista Me haluamme poliittista toimintaa. Jos te onnistatte tässä, saatte kaiken tukemme. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kaminski, minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa korkea edustaja, yksi liikuttavimpia hetkiä elämässäni oli eh, joulukuussa 2007 yhdessä eh, presidentti Kaczynskin kanssa osallistuin symboliseen eh, rajan avaukseen Puolan ja eh, Liettuen, Liettuan välillä, kun Schengen eh, otettiin eh, alueelle. Me saimme vapauden, vapauden, ratsast, vapauden matkustaa ympäri Eurooppaa ja näin meidän ei pitäisi palata näihin rajoihin Euroopassa ja meidän ei pitäisi taipua populistisen politiikan edessä. Schengenin alue on merkittävä saavutus. Meidän pitäisi sitä puolustaa ja kiitoksia siitä, että suhtautuminen Hamasiin ei muutu vaikka Abbasin suhtautuminen on muuttunut ja haluaisin varmistua siitä, että palestiinalaisviranomainen käyttää tämän, nämä varat, joita suunnataan sinne. Haluan muistuttaa siitä, että Israel on ainoa lähi maa, jossa arabiväestö voi valista valita parlamenttiedustajansa. Kiitoksia edustaja Kaksi minuuttia. Tervetuloa varapuheenjohtaja, korkea edustaja. Euroopan ulkopolitiikkaa kaipaa johtajuutta, rohkeutta ja yhteismenetelmää. Aikana, jolla meillä on enemmän ulkopolitiikan välineitä käytettävissä kuin koskaan aikaisemmin. Usein olette tämän todennut, että täytyy kuunnella hallituksia ja odotella, että he ovat jotakin kannastaan. Sitten te esittelette alaisemman yhteisen nimittäjän aikoina, kun asiat ovat jo menneet eteenpäin Syyrian kohdalla, mitä te olette asiasta mieltä, mikä on teidän ajatuksenne, sen me haluaisimme kuulla. Haluatteko pakotteita vai ette? Te kysytte meille vastauksessa näkee, että pitää painostaa hallituksia. Kertokaapa, mitä hallituksia? Avaakaa keskustelu. Usein jäsenvaltioissa ei ole riittävästi poliittista tahtoa tehdä määrätietoisesti työtä, eivätkä halua, että teillä on vahva asema, mutta uskokaa, rouva Ashton, he eivät teitä tue, eivätkä pelasta teitä korkean edustajana, eivät he ole mikään takuu teidän työpaikastanne. Sen voin teillä vakuuttaa usein. Täytyy muistaa, että Lissabonin myötä saimme teille vahvemman roolin. Te olette kiertävä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja myös komissiossa. Te voitte tehdä aloitteita ja teidän pitäisi määritellä, mikä on asiallista. Esittää selkeästi näkemyksenne, päätöksenne ja sitten jäsenvaltiot reagoivat siihen. Jos teette aloitteita, niin älkääkö ampuko alas muiden esimerkiksi Göteborgin ohjelmaa konfliktin ehkäisystä. Kymmenen vuonna sitten se Anna Lind käynnisti sen puheenjohtaja Unkari halusi, että te tarttuisitte toimeen, mutta te estitte sen. En ymmärrä miksi. Minä voin vain suositella, että uskaltakaa enemmän, delegoidaa enemmän, kuten totesitte. Olkaa muutoksen voima. Minä takaan teille, että tämä vain pelastaa paikan eikä mikään muu. Grazie. Kiitos edustaja Hadj Georgiou, puolitoista minuuttia. Κυρία Άστον, εγώ νομίζω ότι έχετε δίκιο να αισθάνεστε αδίκημοι. Kiitoksia puhemies. Lady Ashton, olette varmasti oikeassa, kun teitä arvostellaan perusteettomasti. Ettehän te ole syypää. Te olette riippuvaisia päätöksistä, joita suuret EUn jäsenvaltiot tekevät. Mutta silti minulla on yksi kysymys. Nyt kritiikkiä esitetään hallitusten suuntaan mutta ehkä tässä äh, pitäisi sanoa jotain muutakin silloin, kun huomenna ovat, arvostellaan toisia hallituksia. Herra Schulz aivan oikein sanoi, että monet ovat myyneet äh, aseita näille diktatorisille hallituksille. Totta kai äh, ongelmat ovat kiirei, polttavia, pommitukset, pommituksia tehdään samanaikaisesti, myös aseita tuhotaan – jotka, jotka, joita aikaisemmin myytiin. No eihän tämä ole mahdollista samanaikaisesti. Me tarvitsemme sellaista politiikkaa Euroopan unioniin, joka tukeutuu rauhanomaisiin periaatteisiin. Ja yleinen kansainvälisen suhteiden militarisointi, se ei saa olla tavoitteemme. Tämä olisi vain hetkellinen linjaus, joka ei minusta äh, on kymmeniä, äh, kymmeniä äh, toimittajia Turkissa joutunut vankilaan. Edelleenkin on monia sotilaita, jotka miehittävät Kyprosta. Siinä on tärkeää, että te, Rova Ashton, sanotte, mistä on kysymys. Grazie. La... Kiitos. Edustaja Provera, minuutti. Kiitoksia korkea edustaja varapuheenjohtaja Ashton. Kyptikristittyihin kohdistuneet hyökkäykset Egyptissä osoittavat, että suvaitsevattomuus on lisääntymässä. Ja se ei takiraukion ilmapiiriä vastaa kun siellä yhdessä vastustettiin hallintoa. Suvaitsemattomuus tekee mahdottomaksi yhteiselämän ja sosiaalisen vakauden. Se on kuitenkin välttämätöntä, jotta voidaan siirtyä kohti kansanvaltaa. On välttämätöntä, että Kairo myös valvoo ja suojelee vähemmistöjä. Siellä ainakin jotkut tahot haluavat demokratian periaatteet kieltää kehitellä sitä itseltäänkin ja myös taloudellisen kehityksen niin, että investointeja saadaan ulkomailtakin varsinkin matkailuun. Me emme saa vakautta aikaan ilman suvaitsevaisuutta. Meidän täytyy Egyptiläisessä, me annamme kyllä apua avokätisesti, mutta siellä täytyy olla myös ehtoja, että voidaan vähemmistöjä suojella noudattaen periaatetta more for more. Tähän itse esititte sitä myös komission sen fyylelle. Grazie. La... Kiitoksia edustaja Meltzer. Kaksi minuuttia. Puhemies, korkea edustaja. hetkiset tapahtumat Syyriassa ovat, osoittavat meille, että missä, mitkä, mitkä maat ovat alueella pulassa. Pulassa siellä on diktatuuri, kuten esimerkiksi Assad toimii brutaalisti omaa kansansa vastaan. Me tietenkin tuomitsemme tällaisen velvollisuuksien mukaisesti ja sitten saadaan puolivillaisia sanktioita. Uskottavuus on kuitenkin minusta toisen näköinen. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat Euroopan maailmassa edelleenkin sellaisia, että ne ovat tyhjiä lupauksia. Pitä, pitäisi muistaa, että Bryssel ajaa ö, oikeastaan vain amerikkalaisten geopoliittisia intressejä tuolla alueella. Se, selvästikin tämä Euroopan unionin avuttomuus koko tämän et, et, Välimeren alueen kehit, kehit, tilanteen kehittymisessä arveluttaa. Ja silloin kun kapina lähtee liikkeelle, mitä, me, mitä nyt on tapahtunut? Tunisia on kaoottisessa tilanteessa, jossa siirtymä, siirtymäkauden hallitus on kaatumassa. Egyptissä on, hallitsee oikeastaan tilapäinen sotilasdiktatuuri jossa kristittyjä vainotaan. Libyassa vallitsee kansalaissota, jossa sitten edelleenkin eurooppalaiset puolivillaisesti puut, yrittävät puuttua peliin. Mutta Syyria on kuitenkin sellainen, missä amerikkalaiset voisivat täyttää hampaitaan. Ja ei pidä pelätä sitä, että luodaan painetta ulkoapäin ei ole mitään sellaista suojavalta, johon, jonka, johon se voi turvautua. Damaskoksessa täytyisi kuitenkin tehdä muutos, muutos Damaskoksessa merkitsi muutoksia koko alueella ja tämä Tämä merkitsee myös melkoista pakolaistulvaa. Tämässä tilanteessa Syyriassa ja Libyassa meidän täytyisi Euroopan unionin ja Brysselin täytyisi ajaa itsenäistä politiikkaa ja riippumatonta politiikkaa Washingtonista toisin kuin amerikkalaiset Eurooppa on kuitenkin suoraan mukana pelissä tämän mantitisen lähetyisen takia. Me emme saa lähteä se, me emme emme saa lähteä niin paljon sekaantumaan näiden maiden sisäisiin asioihin, että me joudumme terrorismin kohteeksi. Kiitos. Edustaja Kukan, kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chair, Madam... Kiitoksia puhemies. Eh, hyvä Rouva Ashton. EU globaalina eh, toimijana. Kehitykset kansainvälisesti osoittavat, että tarvitaan nopeasti EUta, joka toimii nopeammin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää kohdata globaalit haasteet. Lissabonin sopimus on luonut puitteet ja tarvittavat välineet tällaiseen toimintaan. Meidän pitäisi aloittaa niin, että äh, täytämme globaalit hallintoaukot. Esimerkiksi äh, Kööpenhaminan ilmastokokouksessa äh, siinä on Rova Ashtonille, että saatiin edistysaskelia ja EUn eh, e osallistuminen eh, yhteisen strategian löytämiseen. Täällä eh, mietinnössä osoitetaan, mitä pitäisi tehostaa, mitä toimintaa. Yksi tärkeimmistä on oma roolimme ja koordinointi YK-järjestelmässä. Ja sama pätee kansainväliseen rahoituslaitoksiin ja monenvälisiin järjestöihin, turvallisuusjärjestöihin ja meidän täytyy koordinoida toimiamme. Tarvitsemme nopeasti pitkän aikavälin strategiaa, jossa määritellään ne toimet, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan vahvistaa meidän osaamme globaalilla näyttämällä. Minä toivon, että tällaista strategiaa eh, Rova Ashton esittää nopeasti ja voimme keskustella siitä täällä parlamentissa. Ja sitten Albertin mietinnöstä vielä. Tänä sunnuntaina Albaniassa pidettiin paikallisvaalit. Minä olin ad hoc valtuuskunnassa, joka oli vaalitarkkailussa mukana. Ja minulla on teille viesti. Eh, Albanian eh, kansalaiset, eh, en puhu poliitikoista, vaan kansalaiset sanoivat, että meidän pitäisi auttaa löytämään ratkaisu tähän hyvin vaikeaan poliittiseen tilanteeseen, johon poliitikot heivät, heidät ovat johdattaneet. Se on tietenkin pieni askel, mutta osoitus siitä, miten hyvin voimme toimia myös kotikentällä. Jos me menestymme, olemme arvokkaita tässä. Kiitos edustaja Svoboda. Kolme ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin, hyvät kollegat, haluan ensinnäkin kiittää Albertinin mietinnön mietintöä siinä onnistunutta hyvää yhteistyötä. Aivan oikeutetuissa tässä mietinnössä myös osallistumme tähän keskusteluun, joka koskee Syyriä ja muutenkin lähti En nyt halua toistaa, mitä Schulz ja Kaiser sanoivat, mutta haluaisin lyhyesti palata tilanteeseen Palestiina ja Israelin välillä. Minusta tässä on suuri mahdollisuus, kun Hamas ja Fatah ovat päässeet yksimielisyyteen, että siinä on valmiutta luoda valtio. Ja tällainen valtion perustaminen, siihen liittyy myös sitoumuksia ja vastuuta. Tämä täytyy myös tehdä selväksi sen täytyy johtaa Israelin tunnustamiseen, sen täytyy johtaa rauhaan, sen täytyy johtaa väkivallasta luopumisiin. Tämä on ehdottoman tärkeää, mutta, mutta Israelinkin täytyy tunnustaa oma valtio, kuten Hamas joutuu tunnustamaan Israelin valtion vain silloin, kun nämä kaksi valtiota tunnustavat toisen voivat saada rauhan lähi En nyt pelkästään halua katsoa etelään, vaan myös itään, koska yhtäältä olin johtamassa parlamentinvaltuuston Turkmenistanissa ja eilisestä lähtien olen ollut parlamentin Venäjä-esittelijä. Ja totta kai me keskitymme ongelmiin etelässä, mutta emme saa samalla unohtaa sitä, mikä merkitys itäisellä naapuruudella on. Tietenkin Turkki on tärkeässä asemassa. Me emme saa nähdä Turkkia pelkästään sen, sen suhteen, tuleeko sitä jäsen vai ei. Turkin täytyy olla kumppani, erityisesti kun ajatellaan Välimeren alueen tilannetta, mutta tämä koskee myös Mustameren aluetta ja sen tilannetta. Tämä on tärkeää, että, että me voimistamme kontakteja Turkkiin, että Turkki olisi osa yhteistä ulko, eurooppalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se ei välttämättä liity, liity Turkin jäsen, EU-jäsenyyteen. Toisekseen kumppanuus Venäjän kanssa. Tämä on hyvin tärkeä näkökohta. Me haluamme kumppanuutta Venäjän kanssa. Meidän täytyy viedä näitä äh, neuvotteluita äh, vahvasti mutta se puuttuu meiltä joskus silloin, kun Venäjällä on liikaa, sitten meillä on liian vähän, ja sitten meidän täytyy, silloin kun me olemme tasapainoa, silloin me voisimme päästä sopimukseen. Ja niin paljon kuin minä kannatan tätä kumppanuutta, mutta sen täytyy olla strateginen kumppanuus. Ja oikeastaan olen pikkusen yllättynyt tästä uudesta paineesta, jota Venäjä osoittaa, ja myös Ukrainan suuntaan ja silloin olisi nyt millä tavalla, miten Venäjä suhtautuu Ukrainaan, se ei todellakaan ole kovinkaan oikeudenmukaista. Ja siitä on tullut pelkästään energiatoimittaja, niin kuin nähtiin Turkmenistanissa. Kyllä me haluamme kumppanuutta Venäjän kanssa tasavertaisella tasolla, että rakennamme yhteisiä etuja ja sen täytyy olla meidän tavoitteemme, että pääsemme tasapainoiseen kumppanuuteen. Sitten Keski-Aasia me haluamme olla aktiivisia, mutta meillä ei ole mitään edustusta siellä. Meillä on rahoituksellisia ongelmia. Tarvitsemme kiireisesti edustusta, diplomaattisen edustusta Keski-Aasian. Me haluamme energiaa noista maista. Me haluamme viedä näitä maita demokratian suuntaan. Me haluamme, että siellä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, mutta me emme pysty siihen. Ja siellä on tehty hienoa työtä, mutta se ei riitä. Meidän täytyy saada enemmän edustustoja tuon noihin maahan keski -Aasiassa. Ne ovat kuitenkin meidän naapureitamme, koska sitten jossain vaiheessa sitä katsotaan Kiinaan tai Venäjään, niin, niin niiden täytyy voida katsoa myös Euroopan suuntaan. Ja vielä lopuksi haluan selvästi sanoa, me tuemme, annamme teille täyden tukemme. Tietenkin, jos meidän pitäisi sanoa vielä suoremmin ja kovaäänisemmin, ehkä se ei ole teidän tapanne, mutta, mutta me toivon tälle kaikkea hyvää ja tuemme teidän toimintaanne. Grazie, la parola. Kiitos. Edustaja Duff, puolitoista minuuttia. Um, uh, Cathy Ashton, you... Cathy Ashton, puhuitte hyvin järkevällä tavalla ongelmista saada aikaan yksimielisyys 27 ulkoministerin kesken. Mutta Lissabonin sopimuksen myötä te ette sitä tarvitse. Te voitte muodostaa myös liittoutumia halunne mukaan ja saada aikaan johdonmukaista tiivistettyä yhteistyötä. Yksimielisyys mielestäni voi liittyä ehkä 13 syyrialaiseen, joita kohtaan on pakotteita. Me tarvitsemme ehdotonta yksimielisyyttä. Meidän mielestämme yksimielisyys on purettava. Meidän täytyy nyt etujoukon kanssa päästä eteenpäin ja muodostaa ydinryhmä poliittisesti halukkaista jäsenvaltioista. Tehdä heidän kanssaan yhteistyötä niin, että me saamme aikaan yhteistä politiikkaa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Van Orden, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Paronitar Ashton, eh, ette varmasti ylläty, jos minä ilmoitan, että olen eh, tyytymätön eh, EUn puolustuspolitiikkaan ja myös siihen, että edelleen puhutte turha, tästä turhasta kuolleesta hevosesta. EU on ollut 25 missiolla, jossa on yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merkki. Ehkä NATO voisi hoitaa nämä asiat paremmin tai sitten siviilitehtävin. Eh, hoidettaisiin paremmin ja tavallisesti ne eh, perustetaan, koska eh, EUta on pyydetty tekemään jotakin. Tällä hetkellä on sotilasoperaatioita Libyassa, Natolla ja nyt on pyydetty, että vahvistetaan kauppasaartoa ja nyt on tilanne se, että EU eikä tai NATO eikä YK ei kumpikaan halua, että EU sekaantuu tähän sotilaallisesti. Humanitaarista tukea kyllä tarvitaan ja EU voisi olla siinä merkittävässä roolissa, mutta ei sillä tavalla, että pyritään, äh, pyritään täyttämään sotilaallisia kunnianhimoja. Äh, kaikki nämä YTPn rakenteet ovat sellaisia, että pitäisi miettiä uudestaan NATOn suhtautumista. Kiitos. Uh, Täällä on esillä sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Okay. Selvä. Eli Rova Sinclair. Thank you. Um- Kiitos, rouva puhemies. Voisiko kollega olla samaa mieltä kanssani, kun hän mainitsi YK on toki, mutta jos olisi yksittäinen paikka YKssa EUlla, sitä halutaan kovasti, että siinä selvästi Yhdistyneen kuningaskunnan Alaskastakin siirretäisiin unionille huomattavasti toimivaltaa. Mitä nykyinen hallitus teidän maassanne, jota tekin tuette, niin eikö siinä siirretä valtaa merkittävässä määrin? Uh, thank you for that question. Kiitoksia kysymyksestä. Totta kai tässä on yksi seurauksista Lissabonin sopimuksesta, ajatus siitä, että yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska todellakin joutuisivat luottamaan YK turvallisuusneuvoston paikkaansa niin, että EU voisi olla turvallisuusneuvostossa pöydän ääressä. En ollenkaan voi tätä hyväksyä. En ollenkaan ymmärrä, että kumpikaan jäsenvaltiosta haluaisikaan. Valitettavasti Lissabonin sopimus siihen suuntaan kyllä vie. Siksi me sitä niin vastustammekin muuten. Grazie la parola. Kiitoksia edustaja Lunacek, kaksi minuuttia. Thank you. Kiitoksia puhemies. Lady Ashton, korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja. Ymmärrän hyvin, mitä sanoitte tässä ensimmäisessä puheenvuorossanne siitä politiikasta, mitä te ajatte ja mitä täytyy tehdä Pohjois-Afrikassa, Egyptissä, Tunisiassa ja e- Libyassa ja, ja mitä te sanoitte nuorista ja naisista tuolla alueella ja teidän konseptistanne demokratian syventämiseksi. Tämä on keskeisen tärkeää, että me olemme samaa mieltä siitä tässä parlamentissa. Toivonkin, että tästä tämä onnistuu. Toisaalta olen samaa mieltä monien kollegojen kanssa siitä, että katson, että Assadin, Assadin, Assad olisi pitänyt sisällyttää sanktioihin. Ja kuten kollegani Danikon Benny kysyi, kuka on se, ketkä ovat neitä, jotka jarruttavat ää, neuvostossa Westerville vai kuka? Kertokaa meille, että te saatte kyllä tukea meiltä, jos te e, olette avoimia meidän kanssamme. Ja siis me saatte sinne tukea teidän taaksenne. Tämä tukisi teidän mandaattinne, teillä on enemmän, teillä on enemmän tukea täällä parlamentissa, josta kerrotte meille enemmän siitä, mitä mitä siellä neuvostossa oikein tapahtuu. Jatkakaa, painakaa päälle ja kertokaa meille. Ja se oli myös johdonmukaista, niin kuin puhuitte. Albertinin mietinnössä, josta äänestetään tällä viikolla. Me vaadimme myös, että kansallis- kansallisella politiikan tasolla annetaan tukea EUn kannalle ja teille. Ja minä vaadin omilta kollegoiltani täällä Euroopan, parlamentilta, Euroopan parlamentissa niiltä, jotka ovat hallituspuolueista, että kertokaa tämä omille ulkoministereillenne ja pääministereillenne, että tukekaa yhteistä Euroopan tason politiikkaa, eikä vaan katsella päältä omia, omia kansallisia etuja myös ulkopolitiikan kysymyksissä. Muissa tapauksissa emme saa koskaan yhteistä Euroopan ulkopolitiikkaa ulkopolitiikkaa, jota me, johon me tarvitsemme teitä, Rova Ashton, sen johtoon, että te olette, teidän pitää olla kunnia, kunnianhimoinen ja rohkea omissa sitoumuksissanne, koska 61 vuotta Schumannin julistuksen jälkeen, joita me juhlimme tässä kaksi päivää sitten. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa kuin koskaan ja me tarvitsemme yhden asian, joka on konkreettinen asia, konfliktinestuntaa ja siviilikriisin hallintaa, Rova Ashton. Me vaadimme, että ulkosuudenhallinnossa meillä on riippumattomia tilannearviointeja ja laadukasta arviointia ihmisoikeuksista, turvallisuudesta, sukupuoliasiasta, sosiaali- näistä vaikutuksista, jotka liittyvät missioon. Me tarvitsemme enemmän siviilihenkilöstöä näihin missioihin. Kiitoksia. Uh, Täällä on uh, nyt sininen kortti esitetty teille. Hyväksyttekö sen? Kyllä. Rova Sinclair. Kiitoksia puhemies jälleen. Uh, tässä tosiaankin kunnioittaisin tätä kollegaa, joka puhui ihmisoikeuksista. Hän puhui EUn politiikasta, ulkoasioista, mutta onko hän samaa mieltä siitä, että EU on tekopyhä? Niin Eh, niin kuin eh, eh, vastustetaan kuolemanrangaistusta juuri asiasta. Van Rampää ja Barroso ovat puhuneet siitä, mutta Bin Ladenin kohdalla osoitetaan, että, että rikosta ei rangaista ja eikö siinä ole kuolemanrangaistuksesta kyse? Well, I think No, luulen teidän huomionne tästä Osama Bin Ladenin äh, kuolemasta se ei ollut kuoleman rangaistus. Se oli tappo, joka tapahtui henkilökohtaisesti. Olisin pitänyt parempana, että, että hänet olisi viety tuomioistumeen. Sitä olisin pitänyt parempana, mutta se ei ole, ei, ei, ei tämä ole tekopyhyyttä, mistä te puhuitte, että herra, et, joka viittasi herra Varoson ja heidän lausumansa. Tietenkin voisin kritisoida sitä. Olisin enemmän kannattanut sitä, että Bin Laden olisi saatu tuomioistuimeen, kansainväliseen rikostuomioistuimeen esimerkiksi mutta se ei tapahtunut. Mutta älkää puhuko tässä tekopyhyydestä, koska meidän tarvitsemme yhteistä Euroopan linjaa ja kuolemanrangaistuksesta kannat ovat selviä, selvää tällä mantereella, ei muualla valitettavasti. Kiitos. Edustaja Le Jarik, puolitoista minuuttia. Rova korkea edustaja, hyvät kollegat. Olen sitä mieltä, että käyttävänne sanat ensimmäisessä puheenvuorossanne liittyen toiveen, että saadaan aikaan Palestiinan valtio Palestiinan keskeisen sovinnon jälkeen on erittäin tärkeää. Palestiinan sovinto on merkittävä poliittinen saavutus. Toisin, miten täällä juuri todettiin, Hamas on ensi kertaa tunnustanut, että PLO on merkittävä neuvotteluosapuoli. Se hyväksyy 67 rajat ja kvartetin ehdot, siis väkivallan tuomitseminen myös niin, että saadaan siirtymähallitus ja myöhemmin vaalit. Ehdot on siis täyttyneet Palestinan valtion luomiseksi 67 rajan puitteissa niin, että Itä-Jerusalem on sen pääkaupunki YK on suojessa ja se voitaisiin hoitaa syyskuussa tänä vuonna. Juuri totesitte, rouva korkea edustaja, mitä uutta tässä on. Euroopan unionissa, että voitaisiin tunnustaa palestiinalaisvaltio ja puolustaa tätä ajatusta myös YKssa. Toisaalta voitteko kertoa meille aloitteista, joita Euroopan unioni aikoo tehdä ja teki niin, että Israelin hallitus myös palauttaa verot ja tuontimaksut palestinaisviranomaisille. Kiitoksia. Uh, do you accept... Hyväksyttekö sinisen kortin? Yes. Kyllä. Olkaa hyvä. Sie, Herr Kollege. Kiitoksia, kollega. Minä näen sen samalla tavalla kuin te. Hamasin ja Fatahin yhdistyminen on historiallinen askel prosessi, soveltumisprosessi Palestiinan ja Israelin välillä voi nyt päästä eteenpäin. Rova Ashton, te sanoitte hyvin selväksi, että tämä, kak, tämä kakkolaivasto oli, oli tarpeeton provokaatio, se olisi voinut vahingoittaa. Oletteko te, eh, te ette halua varmastikaan tukea tätä laivastoa eh, teidän ryhmänne, joka, joka, on, eh, joka on ollut kuitenkin ehkä kuuden linja aikaisemmin? No, Niin tämä äh, flotti ja tämä laivasto äh, oli äh, kansalaisjärjestöjen hanke. Siinä pyrittiin poistamaan saarto, joka oli täysin turha. Ja jos valtiot ja me itse olisimme noudattaneet kansainvälistä oikeutta, emme olisi tässä tilanteessa, eivätkä palestiinalaiset eläisi vankilassa Gaasassa niin kuin pitkään on jo ollut tilanne. La parola all'onore. Edustaja Salavrakos, minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä haluan esittää onnittelut herra Albertini tähän hänen mietinnöstään ja näistä prioriteeteista, joita jotka koskevat puolustuspolitiikkaa. Totta kai maailma muuttuu ja me olemme valtavien haasteiden edessä. Euroopan unionin täytyy myös ryhtyä tuumasta toimeen. Äh, vahvistunut, äh, laajentunut köyhyys, syrjäytyminen, työttömyys ja liikehdintä arvimaailmassa, te mainitsitte tämän, mutta totta kai meille tulee maahanmuuttotulvia. Tämä tulee tuottamaan ongelmia myös tulevaisuudessa, erityisesti Italiassa ja Ranskassa. Niin kuin äsken on tapahtunut, täällä on sanottu, että Schengen on asetettu kyseenalaiseksi, tai se pitäisi asettaa kyseenalaiseksi. No, me emme voi tietenkään hyväksyä sitä näin silleen, mutta meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan tehokkaalla tavalla ja meidän täytyy käyttää siihen yhteisiä rakenteita ja kaikki keskustelut Schengenin alueesta täytyy yhdistää näihin nykyiseen tilanteeseen. Kiitoksia edustaja Sinclair. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Lady Ashton, minä äh, tuen teitä ja suhtaudun sympaattisesti. Äh, ja äh, Katsoin myös BBCn ohjelman, jossa olitte Jeremy Baxmanin äh, haastateltavana ja hän kysyi, äh, keneltä saatte käskynne, mitkä jäsenvaltiot ovat siinä äh, Tämä on asia, joka on tullut esiin. Ei ole yhteistä politiikkaa. Me näimme tämän asian YK päätöslauselmassa, joka käski Libyan ylikieltoa. Miten meillä voi olla yhteinen politiikka eh, silloin, kun yksi merkittävistä maista on eri mieltä kuin muut EU-maat? Teillä on tässä mahdoton tehtävä edessänne. Minä eh, luin sunnuntain lehdestä, että lähdette tehtävästänne, koska suhtaudutaan kriittisesti EU-hun ja eh, ulkopolitiikkaan omassa maassa, niin minä toivoisin, että olisitte tehtävässä ne mahdollisimman nopeasti, koska uskoisin, että ähm, ei tässä äh, ole paljonkaan nyt ongelmia. Äh, eli eh, laitettiin eh, Lissabonin sopimus eh, läpi ja sitten saitte tämän merkittävästi palkatun tehtävän, jonka saitte. Ja ei ollut minkäänlaista suverenisuuden siirtoa. Sanoitte tätä ylähuoneelle koko ajan. La parola Edustaja kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä korkea edustaja, varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Keskeinen kysymys tässä kysymyksessä olkoon tilanne Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Keskustelussa meidän täytyy miettiä, miten voimme lähestyä kannanotossa. Rovaist on ottanut esillä myönteisiä seikkoja. Minä ottaisin esillä myös sen, että meillä kulkisi tieto paremmin ulkosuudenhallinnon parlamentin kesken, mutta ei saa kuitenkaan mitään jäädä varjoon. Italian presidentti Giorgio Napolitino tämä palautti mielimme hiljattain. Totta kai varjoon on jäänyt paljon myös tapauksia Libyassa ja Syyriassa, muun muassa ajatellen turvallisuusneuvoston toiminta YKssa tai myös Euroopan unionin neuvostoa. Ja siellä tilanne esimerkiksi Ashrafin leirissä. Tiedättekö, mikä myönteinen rakentava rooli on minun ryhmälläni ollut, kun me olemme pyrkineet kehittämään ulkopolitiikkaa? Uskokaa vain, että minä en halua mitenkään peitellä myöskään iranilaisten huolia, mutta huolimatta humanitaarista tilanteesta teidän työntekijänne, yksikkönne, pääjohtajanne. Ja huolimatta siitä, että minäkin olen ollut tässä luonnostamassa tilannet, niin ette kuitenkaan nostaneet ääntä ennen kuin tuli kymmeniä kuolenuhreja haavoittuneita. Tehkää omat johtopäätöksenne. Nyt täytyy toimia. Ja meidän oli johdonmukaisia ennen kaikkea, kun on kyse ihmisoikeuksien puolustamisesta ja varsinkin kun vaarana on se, että ne ovat vaarassa. Presidentin kuubalaiset toisin ajatellut jälleen pidätetty ja kuollutkin. Ja nyt vaaditaan tutkintaa näiden tekojen osalta. Ja jos käy ilmi, että tässä oli syy suhde sen jälkeen, kun hän sai iskuja ja hän sen jälkeen kuoli, niin olisi hyvä tietää tästä. Kiitos. Kiitoksia edustaja kaksi minuuttia. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Аштън, с голямо внимание и Kiitos puhemies Rova Ashton. Olen kuunnellut äh, vaan sulle siis tyydytyksellä teidän puheenvuorojenne. Olen samaa mieltä kaikista. Olivat mutta siitä huolimatta kritiikkiä tulee niin tästä parlamentista kuin kansalaisten kisuusta, koska me emme ole pystyneet yhteiseen toimintaan. Lissabonin sopimus loi edellytykset Euroopan unionille puhua yhdellä äänellä ja tämä ääni on selkeä, mutta onnistumiset mahdollisia, jos muutkin, muut äänet alistuvat tälle yhteiselle äänelle, koska me olemme todistamassa tilanteita, jossa on vaikea lähettää selkeää viestiä Euroopan unionista. Uskon Ruva että meidän instituutiomme, Euroopan parlamentti on teidän luonnollinen kumppaninne äh, Lissabonin sopimuksen pohjalta. Teidän täytyy käyttää meitä hyväksi. Me olemme kirjoittamassa nyt uutta vietintöä äh, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, koska tämän päivän dynamiikka antaa meille mahdollisuuden laittaa oma talo kuntoon ja maiden, antama tu, maiden tukeminen Pohjois-Afrikassa, erityisesti Tunisiassa ja Egyptissä, niiden pitäisi, sen pitäisi mennä kahdessa vaiheessa. Egypti ja Tunisia tarvitsevat tukea nyt ja sen lisäksi, mitä me voimme tarjota tänä päivänä. Arabivallankumous Siinä on kaksi komponenttia. Yhtäältä rauha ja demokratia puuttuu ja toisaalta sosiaalinen, ää, sosiaaliset ongelmat ja vallankumouksen onnistuminen voidaan mahdollistaa, kun jos nämä ongelmat hoidetaan ja Euroopan sosialistit kokoontuvat ja me keho, vetoamme Euroopan unioniin, että annettaisiin apua näille prosesseille nyt. Es, sosiaaliset demokraatit ovat sitoutuneita äh, tukemaan tätä aluetta. On tärkeää, että me toimimme kaikilla tasoilla. Viime viikolla Euronest äh, perustettiin ja tämä on selkeä signaali meidän itäisille kumppaneillemme vaan käydä vahvaa poliittista vuoropuhelua. Tätä ei saa unohtaa. Grazie. Kiitos. Sitten edustaja Neitsiter Brock, puolitoista minuuttia. Madam uh, High Representative. Hyvä korkea edustaja, rouva puhemies, hyvät kollegat. Sanat ovat välineitä, työkaluja. Ne voivat olla aseitakin ulkopolitiikassa. Siksi niitä pitää käyttää varoen, säästäen, mutta on tilaisuuksia, joissa niitä täytyy käyttää päättäväisesti. Rova korkea edustaja, olen kovasti kaivannut nyt teidän ääntänne näinä ensimmäisenä päivinä, kun ajatellaan syyden viranomaisten tekemiä kauheuksia. Minä uskon, että ne rohkeat kansalaiset, jotka siellä ovat osoittaneet mieltä ja edelleen osoittavat, asetan henkensä vaaraan, ovat kaivaneet teidän ääntänne vieläkin enemmän. Harvoin on tilanteita, joissa on puhuttava välittömästi. Tämä oli sellainen tilanne. Ja sitten seuraavaksi lähidästä. Minä uskon, että se, että Palestiinassa kerätyt verot, jotka ovat jääneet israelilaisetkin käsiin, ei ole kovin järkevää toimintaa. Sitä paitsi se ei ole johdonmukaistakaan. Ensin vaaditaan, että länsirannalla ja Kaasassa pitäisi löytyä sopimus ja järjestely, ja sitten kun sellainen sopimus saadaan aikaan, niin tehdäänkin tällainen päätös. Sitä paitsi se on aika kyyninenkin, yhtä lailla kuin todennäköisesti Euroopan unionikin joutuu korvaamaan nämä raha, rahoitusvajeet viime kädessä. Tuen kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat vedonneet, kuten itsekin vetoan siihen, että saadaan uutta nostetta rauhanomaiselle ratkaisulle lähi kriisissä. Totta kai sen on perustuttava kahden valtion periaatteeseen. Kiitos. Grazie, la parola all'onorevole Piotrowski. Per... Kiitos, edustaja Piotrowski, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, mimo wejścia... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Huolimatta siitä, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja siinäkin säädellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, käytännössä juuri mikään ei ole muuttunut. Nimet ovat muuttuneet, mutta EU globaalina toimijana ei ole vahvistanut asemiaan. Pitääkin kysyä, onko lainkaan mahdollista saada aikaiseksi 27 jäsenvaltion kesken yhteistä politiikkaa? Albertinin mietintöön liittyy paljon kysymyksiä. Jäsenvaltiolle ei ole riittävää tahtoa toteuttaa yhteistä politiikkaa. Jotkut ovat hajautuneet yhä kauemmaksi toisistaan. Saman tapaan kuin Altierin mietinnön suhteen näyttää siltä, että puolustusohjelmissa haaskataan rahaa ja on paljon päällekkäistä työtä. Ainut todellinen voima toimia on NATO tällä hetkellä vasemmisto parlamentissa omassa vähemmistökannassaan korostaa nimenomaan tätä seikkaa. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia. Edustaja Butikofer, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, rouva Ashton kollega Kaltierin oikein hyvä mietintö yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta pitää oikea, on oikeastaan inventaari. Haluaisin mainita neljä prioriteettia, jotka meidän Ensi vuonna pitäisi noudattaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Ensinnäkin meidän täytyy arvioida realistisesti yhteisiä operaatioita ja tehdä ulkoinen arvio ja ottaa se mukaan aluepoliittisiin konsepteihin. Tämä koskettaa erityisesti Afrikan sarvea. Ja toiseksi me tarvitsemme edistysaskelia yhdistymisessä ja siinä, että sotilasvaroja käytetään oikein yhteen ja, huoli- ja huolehtia pitää myöskin siitä, että ranskalais-brittiläinen tie yhdistetään eurooppalaiseen yhteisöön ja viraston pitää siitä huolehtia. E, ottakaa tämä mukaan ja huolehtikaa yhteisestä keskustelusta ja sitten edistystä pitää saada. Ja kolmanneksi me tarvitsemme avointa keskustelua uudesta eurooppalaisesta turvallisuusstrategiasta. Herra Solanan paperi vuodelta 2003 oli oikein hyvä paperi, mutta maailma on muuttunut. Me tarvitsemme avointa keskustelua ja sitten lisäksi meidän täytyy myöskin jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa tehdä kiireesti sopimus yhteisparlamentaarisesta valvonnasta – yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Jos me sen saavutamme, niin te, Rouva Aston ja tämä parlamentti, jos ajatellaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, saamme sitä vietyä eteenpäin ja tulevan vuoden kuluttua voimme olla hyvin tyytyväisiä. Kiitoksia. La parola all'onorevole Terho. Seuraavaksi edustaja Terho, yksi minuutti

on johtanut turhan monimutkaisiin ratkaisuihin, mitä tulee toimijoiden väliseen tehtävien jakoon. Näiden tehtävien vuoksi toiminnassa pysty vastaamaan edes niitä tehtävistä, jotka niillä jo on, mikä johtaa siihen, että kaikkialla on kaosta, kaikki mennyt sekaisin. Nousee sille kysymys siitä, miksi piti ylipäätään saada aikaan ulkoasian hallinto antaa sille valtaa, joka vieläkään ei ole aloittanut toimintaansa, tämä ulkoasian hallinto. Kaikkialla maailmassa vaaditaan nopeita ratkaisuja, mutta kuitenkin, kun tärkeää on saada aikaan yhteistoimintaa paikan päällä, kuitenkin kiistellään samankaan kannoista. Se merkitsee sitä, että unioni ei pysty toimimaan intressinsä mukaisesti paikan päällä. Jos kerran on saatu aikaan tällainen palvelu, se pitäisi toimia tehokkaasti. Siksi täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta tämä ulkoasian hallitus saa mahdollisimman nopeasti toimimaan. Valitettavasti ulkoasioiden alueella puheenjohtajavaltio ei pysty käsittelemään niitä ohjelmia, jotka liittyvät ulkoasioihin, yhteiseen puolustukseen, ja joten ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin sanoa, että tuemme Rova Ashtonin hyvin vaikeasti liikkeelle lähtenyttä työtä. Grazie. La paro- Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brock, kaksi minuuttia. Rova puhemies, rova komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Lady Ashton, jos edelleenkin jatkaa hallintoa ja huolehtii sen toimintakyvystä, tätä liittyy ennen kaikkea siihen, miten edustustot saadaan rakennettua, joiden osalta lyhyen ajan sisällä tarvitaan huomattavaa parannusta. Meidän täytyy huolehtia myös siitä, että on suuri ongelma siinä, että jokainen Euroopan ulkoministeri näinä päivinä on joutunut on mennyt kulkemaan Tahrir-aukiolle heiluttaen omaa lippuaan, mutta eh, ei saa olla niin, että ei meillä ole yhteistä strategiaa. Tämä on myös meidän tehtävämme ja teidän tehtävänne saada aikaan se. Sillä kannat, jotka koottiin Lissabonin sopimukseen ja joita te edustatte, ovat itse asiassa kolme kantaa. Niitä pitää hyödyntää, jotta otetaan käyttöön pien, ei vain pelkästään pienhytteinen nimittäjä, ja otetaan sitä, vaan että otetaan poliittinen johto, jotta yhteisellä kanalla on suurempi merkitys ja niin, että vakuutetaan se, että muut valtiot tulevat mukaan. Tällä on minusta valtaisaa merkitystä, jos me haluamme todella päästä eteenpäin. Sanoitte aiemmin, että olette yhtä mieltä kollega Kualtierin kanssa, ja täytyy olla tällaisen kolmikannan. Sen täytyy olla johtamista, yhteen kokoamista, jakamista. Nämä ovat ne kolme asiaa, joita me tarvitsemme on lukuisia eri asioita, jotka voimme ottaa esille täällä kysymyksinä ja jotka tietenkin edellyttävät tehtävien jakoa. Mit, millaista on kehitys Ukrainassa? Onko Azerbaidžan ja Armenian välillä sota? Tällaiset suuret kysymykset, jotka liittyvät arabimaailmaan ja joista monet kollegat puhuivat. Miten me reagoimme eri tilanteisiin, miten me toimimme Assadia vastaan ja miten me huolehdimme siitä, että Iranin kansanmuhadineja ei enää tueta. Mutta joka tapauksessa huolehtia sitä, että Ashrafin leirin ei hyökätä ihmisiä murhataan. Tämä on sellaisia asioita, joista täytyy pystyä kehittämään yhteisiä kantoja tulemme auttamaan teitä ulkoasenhallinnon rakentamisessa, mutta me odotamme teiltä johtajuutta, joka mahdollistaa sen, että voidaan harjoittaa politiikkaa ylemmältä kannalta ja vetää jäsenvaltiot mukaan niin, että saadaan, että meillä on tämä rakennus, jossa vaaditaan yksimielisyyttä ja se vaatii nimenomaan vakuuttavaa johtajuutta ja odotamme tuloksia edelleen ulkoasenhallinnon kehityksessä. Grazie, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Howitt, puolitoista minuuttia. Can I start by congratulating... Haluaisin onnitella korkea edustajaa hänen henkilökohtaisesta menestyksestään, kun on saatu kompromissi EUn puheoikeudesta YKssa. Muut ovat tässä tehtävässä epäonnistuneet. Euroopan unionissa on eriäviä näkemyksiä meidän suoriutumisestamme ulkopolitiikassa. Te ja me olemme kuitenkin Lissabonin sopimuksen mukaiseksi asettaneet korkealle tavoitteemme, niin että myös kumppanimme ulkopolitiikassa voisivat meitä kunnioittaa. Haluan onnitella korkea edustajaa hänen strategisesta ihmisoikeuskatsauksestaan ja sitoutumisestaan ulkoministerien ohella ottamaan huomioon ihmisoikeudet kauppapolitiikassa ja muissa ulkoisissa politiikoissamme. Tässä parlamentissa vetoamme häneen niin, että saamme ihmisoikeuksia ja demokratiaa puolustavan pääosaston ja tämä huomioitaisiin myös vierailulla. Kiitos tästä työstä kuoleman tuomion päättäminen on hänen henkilökohtainen tavoitteensa. Tämä parlamentti tukee häntä tavoitteessa. Munis vaatii EUlle näkyvyyttä ihmisoikeusneuvostossa. Kiitämme Albertinia siitä, kun hän toteaa, että EUn pitäisi puhua ihmisoikeusrikkomuksista. Gualtierin johtopäätöksenä on se, että ihmisoikeuksia ei voida koskaan asettaa kyseenalaiseksi. Haluan tuoda esille myös tukemme palestiinalaisten verotulojen saamiseksi. Seuraavana vuonna odotamme näkevämme todellisia tuloksia ihmisoikeuskatsauksesta niin, että saamme ihmisoikeuskulttuuria kehitetyksi kaikkiin ulkopoliittisiin toimiimme unionissa. Grazie, la parola. Kiitoksia. Edustaja Jäätteenmäki, yksi minuutti. Arvoisa puhemies,

joukkomurhaa 8. huhtikuuta, vaan sana tilanne on edelleenkin säilynyt kriittisenä. Minä tahansa hetkenä voi tapahtua uusi perinen hyökkäys. Minä olen juuri palannut Bagdadista, jossa johdin pientä valtuuskuntaa Euroopan parlamentin jäsenistä. Kävimme korkean keskusteluja Irakin presidentin ja hallituksen jäsenten kanssa. Olen nyt pyrkinyt ajamaan ratkaisua Ashavin kriisiin, kuten olette voineet nähdä. Se edellyttää sitä, että YK, Yhdysvallat ja EU ovat mukana ja vaatii aktiivista tukea, jotta 3400 pakolaista alueelta palautetaan takaisin sieltä muualle Yhdysvaltain, Kanadaan, Norjaan, Australian, Itävaltaan ja EUn jäsenvaltioihin, missä heillä sattuu olemaan perhettä tai muita yhteyksiä. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan välttää uusi humanitaarinen katastrofi. Ja tästä ovat sopineet Ashrafin ihmiset itse Euroopan parlamentti luottaa siihen, että te tartutte tähän tilaisuuteen, jotta voidaan pelastaa viattomia ihmisenkiä ja välttää jatkoväkivaltaa. Grazie, la parola Kiitos. Seuraavaksi edustaja Campbell, yksi minuutti. President. Puhemies, Eurooppa-päivä tällä viikolla piti oleman eurooppalaisen ja kansallisen identiteetin juhlapäivä. Sitä se ei ollut. Se vain tuo esille kansallisvaltioiden olemassaolon ja supranationalistisen hallinnon EU-ssa. Tämä on kontrastina hallitusten välisyydelle, jossa jäsenvaltiot tekevät todellista yhteistyötä, eivätkä pyri saamaan aikaiseksi mitään keskusviranomaista. YK on hallitusten välinen järjestö, se on päättänyt lentokieltoalueesta äh, toisin kuin EUn jäsenvaltiot. Omat syyt on ollut äh, itse kullakin jäsenvaltiolla toimia omalla tavallaan. Supranationaalinen EU on vastustanut Cameronin ehdotuksia lentokieltoalueesta. On ironista, että Cathy Ashton vastusti tätä lentokieltoehdotusta mainittiin, että kyseessä on otsikoihin pääsevä epätoivo. Supranationalistiset toimet vain puhastelevat kun Libyassa roihua. Grazie, la parola Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mauro, kaksi minuuttia. Grazie. Eh, signor Alto Commissario, il suo è un mestiere eh, molto... Puhemies, Korkeana edustajana teidän tehtävänne on kovin vaikea. Teidän hartioillanne lepää kovin raskas taakka. Toivottavasti voitte kokea minun ehdotukseni ei pelkkänä provokaationa, vaan kannustuksena. Tämän keskustelun lopuksi me äänestämme Euroopan unionin roolista monenvälisissä organisaatioissa. Pari vuotta sitten kun teitä kuultiin kuulemistilaisuudessa, pyysin, että EUlla olisi oma paikkansa YKssa. Sanoitte, että teillä ei ollut silloin ollut riittävästi aikaa valmistella vastausta, mutta uskon, että nyt teillä on jo ollut aikaa pohtia tätä kysymystä. 17. toukokuuta Bagdadissa juhlitaan Euroopan unionin Irak-päivää. Kolme henkilöä tekee työtään siellä brittiyksiköiden rinnalla ja ilmeisesti te olette ratkaisemassa tätä ongelmaa edustuksen suhteen. Bamasissa on useita tahoja EUn puolesta, jotka siellä työtään tekevät. Mitä sitten Bamasissa on tapahtunut suhteessa Bagdadiin? Miksei siellä ole enemmän henkilöitä? Eikö olisi parempi, että Bagdadissa olisi lisähenkilöstöä nimenomaan 17. toukokuuta, kun ollaan allekirjoittamassa merkittäviä sopimuksia? Kenties silloin voitaisiin yrittää ratkaista Ashrafin leirin ongelmia ja kenties olisi mahdollisuus löytää myönteinen ratkaisu korkea edustaja, te puhuitte jo Egyptin kopteista, mutta edelleenkin tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Ulkosuhdehallinnon yhteydessä me puhumme konflikteista ääriliikkeiden välillä. Nyt kuitenkin kirkkoja poltetaan, kristittyjä vainotaan. Miksei puhuttaisi asioista niiden oikeilla nimillä? Miksi ei tehtäisi aivan selväksi, että koptit ovat nyt ikään kuin kaapattuina. Sääri per un minuto. Kiitoksia edustaja Mauro, yksi minuutti. Le turbulenze. Kiitoksia puhemies. Tämä turbulenssi, joka nyt todellakin ympäröi ja muuttaa eteläistä välimeren maata, niin se kulkee meidän kanssa, meidän turvallisuutemme kanssa käsi kädessä ja me toivomme, että todella harjoitettaisiin yhteistä ulkopolitiikkaa Euroopan unionissa. Euroopan unionin pitäisi todellakin pystyä luottamaan konsolidoituun ulkopolitiikkaan, koska tämä on hyvin vaikeaa aikaa, jota nyt elämme. Ja tämä olisi tärkeää myöskin tulevaisuudelle ja kansainvälisten suhteiden muotoutumiselle. Jos ajatellaan äh, USA, Kiinan ja Venäjän kantaa maailmassa ja jos ajatellaan pysyvää nälkää raaka-aineiden kohdalla, niin Euroopan unionin pitäisi omia tärkeä rooli, päättävä rooli, mutta on ihan selvää, että Eurooppa ei ole valmistautunut tähän. Jo pitkän aikaa on yritetty äh, kansallista ulkopolitiikkaa yhdistää mutta ei ole saavutettu oleellisia edistysaskelia. Me emme myöskään näe, että teidän ulkopolitiikkannekaan olisi mitään uutta tuonut mukanaan. Ja poistaa, tässä on esteitä joidenkin maiden kohdalla, jotka pitäisi poistaa. Minä uskon, että näin ei voida jatkaa. Ei voi ainoastaan omia etujaan ajaa ja nyt täytyy todellakin uusi sivu avata. Rouva Aston, teillä on tärkeä rooli. Teidän pitäisi se todellakin toteuttaa ja kantaa. Te ette saa unohtaa, että aika on vähissä. Kiitos. Nyt haluaisin ilmoittaa teille, että kun otan puheenjohtajuuden, että meillä on monia puheenvuoropyyntöjä listalla, enkä haluaisi tulla sellaiseen tavalliseen tilanteeseen, jossa että on suunniteltu, että äänestys alkavat kello 12.30 ja että viime hetkellä kukaan ei kuuntele ainuttakaan sanaa, eivät kuuntele puhujat, eivätkä ne henkilöt, jotka vastaavat kerittettyihin kommentteihin, joten haluaisin olla erittäin tiukka sen suhteen, miten käytetään puheaikaa, enkä halua katkaista puheenvuoroja. Nyt annan puheenvuoron minuutiksi herra Katsinille. Niin, puhemies. Rouva Ashton varmastikin poliittiset kunnian, kunnianhimo, jota Euroopan unionilla on, heijastuu yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme. Minä pyytäisin, että te henkilökohtaisesti mahdollisimman pikaisesti meistä käymään Irakissa. On nimittäin tärkeää, että teidät nähdään Bagdadissa, mutta myös Kurdistanissa. Amerikkalaiset lähtevät sieltä vuoden lopussa, syntyy suuri aukko, mutta Euroopan unioni ei ole paikalla – meillä on niin vähän diplomaatteja paikalla, etteivät he ylipäätään voi olla näkyviä. Irakissa toivotaan meidän läsnäoloamme ja myöskin teidän henkilökohtaista läsnäoloanne. Toivotaan poliittista yhteistyötä, toivotaan taloudellista yhteistyötä. Minä haluaisin kiittää kommenttia, joka koski Bosnia-Herzegovina. Puhuitte aivan oikein asiasta, mutta vieläkään ei ole nimitetty Sarajevon valtuuskunnan johtajaa. Se aiheuttaa epävakautta Bosnia-Herzegovinassa sisällä, sisällä ja ulkopuolella. Olisi tärkeää nimittää johtaja niin lähetystöön. Ja nyt herra Kauval, yksi minuutti. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dwa problemy dzisiaj stoją przed Europą. Pierwszy to nowa wizja. Arvoisa korkea edustaja, Euroopan unionilla on kaksi pulmaa edessään tällä hetkellä. Uusi näkymä naapuruspolitiikassa. Olin hiljan Tunisiassa ja tiedän, että odotukset ovat korkealla Euroopan unionin suuntaan. Olen pysyvässä yhteydessä Ukrainaan ja tiedän, että siellä odotetaan enemmän, lisää mahdollisuuksia. He haluaisivat saada enemmän aikaiseksi Euroopan kanssa. Me emme saisi olla itsekkäitä. Tiedän, arvon korkea edustaja, että olette vain yksi ihminen, yksi henkilö ja muut tekevät päätöksiä myös teidän puolestanne tietyissä tilanteissa. Joskus me olemme aika lapsellisia, olemme kiinnostuneita valko ja seuraavana päivänä unohdamme sen ja suuntaamme kiinnostuksemme Afrikkaan. Tiedän kuitenkin, että olette vahva henkilö, voimakas tahtoinen ja voitte toimia johtajana. Meillä on oltava johdonmukainen, rohkea poliittinen näkemys. Me emme voi keskittyä pelkästään maahanmuuttoasioihin. Emme saa toimia kuin muinaisessa Roomassa, niin että vain yhden joen virtauksen mukaan toimitaan. Herra Sarius Volski, kaksi minuuttia. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Se, mitä Ashrafin leirillä tapahtui, luonnollisesti tuomitsemme tapahtumat ja olemme äärimmäisen huolissamme, mutta mitä välineitä me käytämme muita kuin sanoja? Tutkimmeko me avustus, kauppatoimia, muita konkreettisia toimia? Äh, näyttää siltä, että taivuttelumme on hedelmätöntä. Minusta teidän salkussanne nimenomaan nämä toimet ovat keskeisiä. Äh, jos ne epäonnistuvat, niin koko ulkopolitiikka epäonnistuu. Totuus on se, että me olemme eteläisessä ja itäisessä naapurustossamme äh, ottaneet takapakkia, olemme taustalla. Mikä on meidän tiekarttamme? Mikä, mitkä ovat olosuhteet? Aikaa ei ole rajattomasti. Naapuruspolitiikassamme me olemme aina jälkijättöisiä suhteessa tapahtumiin. Vaikkakin te ja Fyylen naapuruspolitiikan äh, tarkastus on, on jo myöhässä ja myöskin te olette tässä asiassa myöhässä. Ulkopolitiikka on toimia, jotka muuttavat tapahtumia. Ei suinkaan niin, että järjestetään vain kokousta toisensa perään ja annetaan lausuntoja. Meidän pitäisi käyttää todellisia välineitä tiukkoja välineitä niin, että Libyassa, Ashrafissa ja valko ja Syyriassa voitaisiin vaikuttaa tapahtumiin. Jos odotellaan lupaa toimia, odotellaan lupaa ulkoministeriöistä, se on teidän doktri, doktriininne, mutta se on väärä lähestymistapa. Se tuomitsee meidän ulkopolitiikamme vain pienimmän, pienen yhteisen nimittäjän politiikaksi. Teillä on johtoasema, te olette, teidän täytyy olla johtaja, ei seurailija. Meillä on kaksi heikkoutta ulkopolitiikassa. Usein viisumikielot eivät ole kovinkaan tehokkaita. Se on heikko väline. Sitten usein annetaan lisää rahaa, jotta saamme puhtaan oman tunnon. Me emme suinkaan investoi arabidemokratiaan. Kiitos, herra Sarjus Volski. Yksi minuutti herra Rousekille. Presidente, paní ashton dámy a pánové pro bezpečnost a stabilitu v evropě. Eh, rouva ashton hyvät naiset ja herrat eh, turvallisuuden ja euroopan vakauden kohdalla eh, Pohjois-Afrikan vakaus on erittäin tärkeä ja me koemme myöskin poliittisten ja demokraat, poliittista ja emansipaatiota. Kyseessä on niin kutsuttu arabialainen kevät. Egyptistä Syyrian ja Bahrainiin niin nämä maat vaativat lisää demokratiaa, enemmän vapautta ja enemmän ihmisoikeuksia. Kyseessä on Euroopan poliittiset ja turvallisuusintressit, mutta on myöskin meidän moraalinen velvoitteemme arabialaisia ystäviämme kohtaan auttaa heitä. Eh, jos ajatellaan niitä arvoja, minkä puolesta he taistelevat, ne ovat myöskin meidän arvojamme. Eh, ja näiden arvojen menestyksekäs hyväksikäyttö voi johtaa ainoastaan eh, vapauteen ja vakauteen. Me olemme sitä mieltä, että meidän apumme ei pidä olla sekaantumista toisten asioihin jos muodostetaan demokraattinen valtio, niin sen pitää olla arabimaiden käsissä. Ainoastaan siten kasvot, kansat ja yhteiskunnat voivat kehittyä eteenpäin. Huomenna kaksi minuuttia. Rouva puhemies. Arvoisa Rova Ashton, hyvät kollegat. Rova Ashton, aluksi haluaisin onnitella teitä siitä menestyksestä, jonka saitte aikaan New Yorkissa. On tärkeää, että Euroopan ääni yhdistyneissä kansakunnissa vahvistuu. Estän kuitenkin seuraavan kysymyksen. Mitä te sitten haluatte sanoa ö, yleiskokoukselle? Miten te aiotte edetä eteenpäin niin, että käytetään vain pienintä yhteistä nimittäjää? Ja aiemmin kysyttiin sitä, miten pannaan nämä lausumat käytännössä toteen. Nimittäin mehän olemme erityisen vaikeuden haasteiden edessä, joihin meidän täytyy reagoida. Ei pelkästään Bahrainissa, Jemenissä ja Iranissa tai Armeniassa. Ennen kaikkea ajattelen tilannetta valko Syyriassa ja Libyassa, ja nämä ovat hyvin konkreettisia haasteita. Kysymys on väkivallasta, joka kohdistuu uskonnollisiin väkival- vähemmistöihin, kysymys on pakolaisvirosta Eurooppaan, ja pikkuhiljaa tulee myös tarpeeksi rakentaa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ja te olette tietyssä mielessä meidän keulakuvamme, eikä meillä ole varaa Euroopan unionina siihen, että me nyt hajoitamme energiamme ja jäämme jälkeen kehityksestä. Teillä on ratkaiseva rooli sekä virallisesti että epävirallisesti. Kulissien takana, mutta myös istuntosaleissa ja myös käytävillä. Tämä on totta kai vaikeaa linjanvetoa, mutta teidän täytyy ymmärtää, että teillä on tukea Euroopan parlamentissa siinä vakuuttamistyössä, jota te harjoitatte jäsenvaltioissa, jolle pyritte vakuuttamaan niin siitä, että jopa kannattaa, että saadaan aikaan johdonmukaista ulkopolitiikkaa ja että on selkeää se, kuka on keskustelukumppani. Meidän täytyy todellakin pyrkiä saamaan aikaan se, että ulkoasianhallintoon saadaan parhaat ihmiset ja että viedään lävitse eurooppalaisia kantoja, kantoja ja että edustamme kansalaisia. Jos olisitte enemmän toimimassa Syyriassa, niin se oli erittäin hyvä. Ei pidä tyytyväinen puolittaisen tuloksen. Rova Kopa. Eh, kirja Ashton, σήμερα Puhemies Rouva Ashton. Nyt puhutaan ulkopolitiikan ratkaisevista tehtävistä. Ja meillä on kolme tärkeää tekstiä Euroopan parlamentista ja siinä, niissä käsitellään Euroopan unionin roolia maailmassa. Mutta kysymys, joka, jonka kaikki asettavat, on seuraava. Onko jo olemassa todellista yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Sillä viime vuosikymmenen aikana meillä oli ennen kaikkea Arabian maissa nähtävissä ratkaisevaa kehitystä ja me olemme olleet hyvin pidättyväisiä ja osittain olleet sanattomia. Ja kun hyväksyttiin 1973 päätöslauselma Libyasta, niin me olimme hyvin pidättyväisiä. Ja nyt herää kysymys siitä, että miten olemme Syyrian kohdalla toimineet. Asia on ilmeisesti jo hoidettu. Odotukset Lissabonin sopimuksen suhteen olivat suunnattoman suuret, mutta nyt on käynyt ilmi, että me emme ole sen sitä pysty, niitä pystymään toteuttamaan. Nyt meidän täytyy ra- päätöksenteossa tehdä henkilökohtaisia ratkaisuja. Me olemme taistelun menettäneet. Yksi minuutti, 30 sekuntia, herra Gaala. Kiitoksia puhemies. Mitä tulee tähän valitettavan yksittäisten hallitusten toimintaan haasteiden kohdalla, niin minä olen kollegojen kanssa samaa mieltä, mutta myöskin olen teidän kanssanne samaa mieltä, Rouva Aston, että että jos ajatellaan kansallisia hallintoja, niin meidän täytyy esittää heille kysymys, että mitä kansallisia etuja sinä ajat hallitus A tai B ja mitkä sinun päätöksistäsi jäädyttävät yhteisen päätöksen, mitä arvoja pitäisi olla meidän unionimme, unionimme yhteisessä toiminnassa. Minä uskon, että muutamat hallitukset joutuisivat tässä painostuksen alaiseksi, mutta minä luotan siihen, että on kipeistä virheistä opitaan ja uskon, että tällä kriisillä on myöskin parantava vaikutus erityisesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Nyt on jaettu ja huhtikuussa annettiin jäsenvaltioille 300 miljoonaa euroa yhteiseen toimintaan puolustuspolitiikassa. Nyt kysymykseni kuuluu, että miten te käytätte tätä, jos ajatellaan, että haluatteko saada pysyvän rakenteellisen yhteistyön aikaan sillä – ja haluatteko tämän aloitteen toteuttaa. Kollega Pytikofer esitti tulevalle vuodelle neljä prioriteetteja ja niitä tuen. EP on useamman kertaa vaatinut valkoisen kirjan laatimista yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mikä on teidän kantanne? Oletteko sitä mieltä, että teidän hallinnossanne eh, te tulette eh, tällaisen operatiivisen komentokeskuksen muodostamaan, niin kuin lupasit? Senor Janjes. Herra Janjes, yksi minuutti. Jep. Kiitos puhemies. Ensinnäkin rouva Ashton haluaisin onnitella teitä tekemästäne työstä. Sallikaa minun todeta, että näyttää siltä, että tie on raskas, ja johtaa pikkuhiljaa tuloksiin, ajatellen kuitenkin sitä, mitä jäsenvaltioissa otetaan, mutta, mutta on kuitenkin syytä ehkä pohtia enemmän sitä, mitä ryhmämme on todennut, ajatellen niitä mielipiteitä, joista olen yhtä mieltä. Haluaisin sanoa neljä asiaa, jotka ovat olennaisia elementtejä, joita pitää tukea, jotta ulko- ja turvallisuuspolitiikka olisi sellaista, että se ansaitsee nimen. Yksi asia on eurooppalainen yleinen näkemys. Noin 100 prosenttia on yhteisulkoisuuspolitiikan kannalla. Tässä parlamentissa on pieni vähemmistö, joka on euroskeptinen. Parlamentti muuten kokonaisuudessaan tukee federaalista Eurooppaa nimenomaan ulkoituspolitiikan alueella. Ja kolmanneksi jäsenvaltioissa, jotka ovat enemmän Eurooppa-myönteisiä ja federalistisia, on olemassa liitto niiden kanssa. Kiitos, teidän aikani päättyi. Puolitoista minuuttia, herra Mijan Mon. No tiene, no tiene usted tiempo, señora. Teillä oli aikaa, te ylititte jo puheaikanne 15 minuutilla, 15 sekunnilla. Nyt herra Mian Mon, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kaksi lyhyttä havaintoa. Meillä olemme käsimässä hyvin erityisiä aiheita, jotka itse ansaitsisivat kukin oman erillisen keskustelun sen sijaan tulee sellainen yhteiskeskustelu. Sitten haluaisin sanoa se, mitä herra Hela Frankka sanoi kuvalaisen dissidentin kuolemasta, haluaisin yhtyä niihin. Haluaisin tehdä kolme kommenttia. Valitettavasti kun me kaikki odotamme, mitä on tapahtumassa yhteisen ulkoiselle politiikalle, vakava talouspolitiikan kriisi on vienyt kaikki energiamme. Välimeren alueen kriisi kuitenkaan ei sallista, että odotamme Euroopan tulee olla poliittisesti ja taloudellisesti paikalla silloin, kun tapahtuu muutoksia arabimaissa. Rola Ashton, niin New Yorkissa onnistuitte saman laajan tuen sille, että vahvistettiin Euroopan unionin ääntä yleiskokouksessa. Onnittelen teitä. Viime vuoden haaksrikko näkyi siinä, mikä on Euroopan unionin tuleva rooli maailmassa ja kansainvälisissä järjestöissä, mutta kuitenkin eh, hajovat äänet Euroopan unionissa Euroopan turvaneuvoston pääosaslasmat 173 osalta osoittavat, miten vaikeaa on saada aikaan tehokasta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Rova Ashton, te ja herra Van Rompuy, teillä on paljon toimivaltaa. Teidän valtaisa tehtävä pyrkiä muistuttamaan jäsenvaltiolle, miten tärkeää on, että on yhteinen johdonmukainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. On tärkeää ottaa johtajuus historiallisena hetkenä, joka meillä on, ajatellen uusia välineitä, jotka meille on tarjonnut Lissabonin sopimus. Kiitos. Yksi minuutti, herra Sivjets. Szanowna pani e, przewodnicząca, przestańmy marudzić, że nie ma... Kiitos puhemies. Arvoisa korkeadostaja, ei voida enää valittaa sitä, että meillä ei ole yhteistä ulkopolitiikkaa. Joskus meillä on, joskus ei. Naapuruuspolitiikassa meillä on yhteistä politiikkaa. Pohjois-Afrikassa poikkeuksellisella tavalla tällä hetkellä maat ovat sellaisessa tilanteessa, että läntinen läntisen maailman politiikka on joutunut huonoon valoon. Idässä meillä on kyllä uskottavuutta tukenamme. Sitten kun puhumme puolustuspolitiikasta, niin 60 eurooppalaista lentokonetta on Libyan yllä, yllä alkuun amerikkalaiset olivat mukana, vaikkakaan vaikutuksia tässä, tällä ei juuri saatu. Ei kuitenkaan voida tyytyä tähän tilanteeseen. Eh, un minuto y medio. Puolitoista minuuttia, herra Danjon. monsieur le président. Kiitos puhemies. Korkea edustaja, Libyan kriisi on jälleen tuonut esille Euroopan unionin ongelmat eh, sotilaallisen ja diplomaattisen läsnäolon suhteen riittämättömyyttä on poliittisessa tahdossa unionissa, vaikkakin monet meistä katsovat, että energisemmät aloitteet olisivat olleet asianmukaisia. Jäsenvaltioilla on suuri vastuu kyvyttömyydestä rakentaa johdonmukaista, tehokkaa, tehokasta ja näkyvää politiikkaa, vaikkakin amerikkalaiset ovat luottaneet pitkälti eurooppalaisiin toiminnassa. Libyan suhteen meidän on oltava tietoisia strategisesta haasteista. Meillä ei ole mahdollisuutta luopua yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joka, joka on Lissabonin sopimukseen kirjattu. Te, korkea edustaja, olette sen eh, eh, puhemies, sen puolesta puhuja. Meillä on puolustusbudjetti, ylikansallisia yrity, yrityksiä puolustuspolitiikan alalla. Meidän täytyy ottaa oma kohtalomme kantaaksemme tässä tilanteessa. Me emme voi tyytyä siihen, että avaimet tilanteessa annetaan muille kumppaneille, Yhdysvalloille, Natolle. Eivät ne pysty pystyneet lopettamaan sotaa, joka alkoi vuonna 2008, eivätkä ne ole saaneet aikaiseksi tulitaukoa. Euroopan tehtävänä tämä on. Libyassa me olemme nähneet, että Yhdysvallat ei ole toiminut eturintamassa ja Naton minimaalinen rooli ei riitä. Korkea edustaja, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on olemassa oleva saavutus myös lainsäädännön näkökulmasta. Se on myös strateginen tarve. Teidän täytyy olla eturintamassa tekemässä aloitteita. Kiitos. Yksi minuutti ja 30 sekuntia kollega Kovacev. Става ясно, че в някои столици от нашия съюз сега осъзнават какво представлява. On selvää, että monien jäsenvaltioiden hallitukset vasta nyt ovat tietoisia siitä, mitä velvoitteita Lissabonin sopimus heille aiheuttaa. On selvää, että he eivät ole valmiit näitä velvoitteita kantamaan. Siksi Euroopan unionin tarpeen vaatiessa pitää lyödä nyrkkiä pöytään ja vaatia jäsenvaltioilta selvää kannanottoa. Me tarvitsemme vahvaa eurooppalaista diplomatiaa ja tehokkaat Ehm, siviili- ja sotilasvoimavarat. Ainoastaan sitä varten me, siltä kautta me voimme painokkaasti toimia ja harjoittaa ratkaisevaa vaikutusvaltaa eh, maailmanpolitiikassa. Euroopan johtoasema tulee hyödyttämään sekä NATOa että USAta, ja tämä koskettaa kaikkia konflikteja, joita maailmassa saattaa syntyä. Minä vetoan yhteisten resurssien käytön puolesta ja yhteisen strategian laatimisen puolesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Meidän täytyy luoda mahdollisuudet sille, että informaatiota vaihdetaan. Jäsenvaltioiden täytyy tehokkaampaa tehokkaammin vaihtaa tietoja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa. Muuten Euroopan unionin täytyy ryhtyä käyttämään muita mahdollisuuksia hyväksi. Rouva Ashton, teidän täytyy myöskin muista muilta eh, jäsenvaltioita vaatia niin kutsuttuja readmission-sopimuksia. Teidän täytyy vaatia, että nämä sopimukset paremmin toteutetaan. Kiitos. Puolitoista minuuttia kollega Peterle spoštovana gospa ashton dragi kolegi na zunanji politiikka. Kiitoksia puhemies. Lady Ashton, hyvät kollegat. Ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan alalla jatkossa meillä tulee olemaan yhä enemmän haasteita. Näin ollen on entistä tärkeämpää korostaa uskottavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on toimittava periaatteidemme ja arvojemme mukaisesti. Luotan teihin, Lady Ashton. Meidän ei pidä unohtaa Euroopan unionin alkua. Ihminen asetettiin toiminnan keskiöön alusta saakka. Sen takia meidän täytyy perustaa työmme arvoille ja periaatteille. Täytyy luottaa kulttuurien väliseen vuoropuheluun. Meillä EUna maailmassa on tärkeä rooli. Me emme voi toteuttaa 27 erilaista ulkopolitiikkaa. Toki me olemme edelleenkin erilaisia. On välttämätöntä rakentaa diplomaattisia ratkaisuja myös Bosnia-Herzegovinassa. Meidän on löydettävä keito toimia strategisesti, yhtenäisesti myös suhteissamme Turkkiin. Te olette ollut ihaltavan päättäväinen Camp Ashrafin suhteen. Meidän täytyy olla päättäväisiä. Kiitos. Nyt puolitoista minuuttia kollega Vidal Quadras. Kiitos puhemies. 29. heinäkuuta 2009 tunkeuduttiin Ashrafin äh, pakolaisleiriin ja ampumalla tapattiin lukuisia henkilöitä. Helmi, huhtikuussa tämä isku tapahtui ja 35 henkilöä kuoli. Te, Rova Ashton, olette tämän parlamentin puhul, kerrotte tällaista, tällaista tapahtumaa. Me kuitenkin onnittelemme teitä sitä, että olette puuttuneet asiaan kuukausien ajan. Te kuitenkin olette ollut piittämättä meidän kommenteistamme ja reagoitte asiaan vasta katastrofin jälkeen. Mutta seuraava aggressio saattaa olla verilöyly, jolla on valtaisat ulottuvuudet, jos nyt ei tähän humanitaariseen kriisiin tartuta niin, että se on erityinen prioriteetti teille on olemassa ratkaisu, jonka herra Stevens teille jo kertoi. Odotamme, että välittömästi voimakkaasti toimitte, jotta olisi puutua asiaan, niin olette vastaisia 3400 ihmistä, joiden ympärillä on patsarivaunuja, luottavat siihen, että me suojelemme heitä omien arvojen mukaisesti. Parlamentti on jo esittänyt kantansa toivon, että pyritte osoittamaan kiinnostus näiden ihmiselämien pelastamiseen. Tulemme olemaan teidän puolenne, mutta jos ette toimi, niin teidän omatuntonne tulee olemaan kärsinyt tässä salissa. Niin, nyt sitten puolitoista minuuttia, kollega Podi. Merci, Kiitos puhemies. Euroopan unioni on viimeinkin ryhtynyt sanktioihin Syyriaa vastaan. Tämä on kuitenkin tehty varsin horjuvasti. Ei ole kyseenalaistettu Syyrian johtoa. Selkeyden, päättäväisyyden puute tulkitaan mielenosoittajien silmissä jonkinlaisena hylkäämisenä. Ja näin ollen sortotoimet voivat vain jatkua ja pahentua. Tämä sorto on niin järkyttävää, että me emme pysty sitä kuvittelemaan. Tällä hetkellä Syyriaa ollaan valitsemassa YK ihmisoikeuskomissioon. Ja samalla hetkellä Syyrian viranomaiset epäävät tarkkailijoiden pääsyn maahan niin, että he voisivat seurata, mikä on siviilien tilanne näissä sortotoimissa. Syyrian valinta olisi loukkaus uhreille, heidän perheilleen ja rohkaisu johtajille jatkaa kansansortoa ja jatkaa ihmisoikeuksien polkemista. Arvoisa korkea edustaja, mitä diplomaattisia vaihtoehtoja te suunnittelette, jotta tällainen katastrofi voitaisiin välttää? Kiitos. Ja näin päättyvät puheenvuorot ja nyt ovat vuorossa puheenvuorot ilman puheenvuorolistaa. 24 puhe, kollega on pyytänyt puheenvuoroa ja suositus on, että puheenvuoroja annetaan viidelle. Aloitamme tiukalla ajan noudattamisella. Aika on minuutti puheenvuoron. Ensimmäisen puheenvuoron saa Invisatik. Tack, Kiitoksia puheenjohtaja puhemies, koska täällä minä, siis täällä minä olen, koska minulla on vain minuutti aikaa, niin esitän asiani hyvin lyhyesti. Kaksi minun kollegostani ovat jo maininneet äh, Nagon ja Garabahin konfliktin ja kaikki raportit viittaavat siihen, että tilanne muuttuu dramaattisesti ja on muuttunut viime viikkojen aikana. Minun kysymykseni Rova Astonille kuuluu, koska tietyt sotilaalliset pakolaiset voidaan tai voidaan Sibidjanissa, Armeniassa ja täällä Karabahissa havaita, että siellä on sotilaallisia pakolaisia, niin oletteko te tietoisia kehityksestä ja teettekö te jotakin, jotta estäisitte sen, että tämä konflikti ei leviä, että eivät myöskin Georgian äm, miehitetyt alueet laajenne. Minä haluan vain kuulla teille tämän, tämän vastauksen. Kiitos. Rouva Anna Gomes. How can the EU be a force for... Miten EU voi toimia ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa, kun kuitenkin Välimeren alueella pakolaisten annetaan kuolla? Lady Ashton, ei voida vain listata sanktioita, vaan täytyy tehdä lista niistä äh, rikollisista, jotka täytyy tuoda kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen tuomittavaksi Libyassa Benghazin toimiston lisäksi EUlla pitäisi olla euforjoukotkin jo toiminnassa. Ei pelkästään tarjota sotilaallista tukea esimerkiksi Misratan ihmiselle, vaan pitäisi olla asevientikielto, aivan niin kuin parlamentti on suosittanut. Me emme tarvitse enää YK päätöslauselmia tämän tueksi, vaan kyseessä on jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta. Jos te teette aloitteen korkea edustaja, niin että hallitukset ovat vastuunsa edessä, niin parlamentti kyllä tukee teitä. Palestiinan Señora Gómez EU... tiene la palabra la señora... Kiitos, Rova Gómez. Nyt on puheenvuoro Rova Parvanovalla. Thank you. Chair, Madam High Representative, dear colleagues. Puhemies, korkea edustaja. Levottomuus lähi ja Pohjois-Afrikassa edellyttää sitä, että Euroopan yllä on suurempi rooli Välimeren alueella. Haluaisin nostaa esille toisen kansan laivueen kysymyksen. mitä tapahtui ensimmäisen laivueelle ja miten se vaikutti lähipidän rauhanprosessiin. Kuten mainitsitte, epäilitte sitä, että uusi tämän tyyppinen aloite voisi johtaa myönteisempään lopputuloksen. Haluaisin kysyä teiltä seuraavan kysymyksen korkeudusta. Voitteko antaa meille tietoa todellisista humanitaarisista tarpeista Gaasassa ja miten saadaan apua kuljettua tällä hetkellä olemassa olevien kautta Israelin ja Egyptin kautta. Miten Ajatteko jäsenvaltioiden ja Israelin viranomaisten kanssa keskustella näiden aloitteiden tulevaisuudesta ja kenties ehdottaa myönteistä panosta Euroopan unionin taholta, joka voisi johtaa vastuullisempaan lopputulokseen? Kiitos. Rova Hautala. Thank you very much, Chair. Kiitos puhemies. Ledjästön, tänä aamuna olette selkeästi kuullut, että parlamentti tukee teidän roolianne ja parlamentti on pyytänyt, että yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisitte aloitteellinen. Kollegat ovat esittäneet teille kysymyksiä siitä, ketkä ja mitkä jäsenvaltiot estävät yhteisiä toimiamme. Minun ehdotukseni teille olisi se, että nyt kun meillä on ulkosuhdehallinto olemassa, ja sillä, sitä, sillä on säännöt, miten tietoja saadaan, miten asiakirjoja on käytössä. Se on moderni organisaatio, jonka pitäisi olla kansalaisten ulottuvilla, eikä se käsittelisi pelkästään ulkopolitiikkaa jonkinlaisena salaisuutena, diplomaattisena salaisuutena. Tämä olisi paras keino antaa lisäpontta ponnisteluillemme uudenlaisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kiitos. Herra Van Dalen mevrouw ashton we zien in het midden oosten een grote bedreiging opkomen. mitä tulee lähi itään niin siellä on suuria uhkia rakenteellista puutetta kristittyjen syrjintää islamilaisissa maissa. Irakin kristityt ovat jo vähentyneet puolella ja vastaavaa kehitystä on havaittavista ikivanhan koptiyhteisön kimppuun hyökätään. Päivittäin he joutuvat hyökkäysten alaisiksi ja uusia kirkkoja ei pystytä rakentamaan. Helmikuussa täällä oli 60 koptia minun vieraarani ja he esittivät avunpyynnön kaksi ehdotusta rouva Aston. Huolehtikaa siitä, että koptit ovat politiikassanne ensisijaisia ja järjestelmällistä syrjintää pitää vastustaa. 20. tammikuuta me pyysimme teitä laatimaan uskonnonvapausstrategian ja jatkuvasti valvomaan tätä. Pystyttekö te toteuttamaan sen? Kiitoksia. Kiitos. Nyt Rova Figueiredo. Obrigada, senhor presidente. E e Kiitos puhemies. Yhteinen ulko- ja turvallisuus ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikka liittyvät geostrategisiin ja sotilaallisiin intresseihin, joita unionilla on. Naton ja Yhdysvaltain intressit äh, tulevat yhä lähemmäksi äh, näitä intressejä. Tilanne on kuitenkin monin paikoin katastrofaalinen Irakissa, äh, Libyassa, Afganistanissa. Kyse on siitä, että eurooppalaisten yritysten intressejä suojellaan myös ulkopoliittisen toiminnan kautta. Yritykset asekaupalla äh, ansaitsevat miljoonia, myyvät aseitaan diktaattoreille ja tappavat sitten naapurikansoja näillä aseilla. Tätä keskustelua ei voida käydä ilman, että otetaan huomioon asekaupan tilannetta. Tehdäänkö siinä mitään muutoksia? Kun ajatellaan myös Israelinkin laajentumispolitiikkaa, niin tämä kysymys liittyy myös siihen. Vaikka ne päättyy, nyt on vuorossa herra Paska vážená pani barónka ashtonová všetkým nám je jasné že Kiitoksia arvoisa Lady Ashton. Meille kaikille on selvää, että vähän sen jälkeen kun Euroopan ulkosuhdehallinto perustettiin, niin te joudutte sellaiseen tilanteeseen, että te johdatte turvallisuusoperaatioita maailmanlaajuisesti, mutta teillä on suurta pelivaraa kaikkialla siellä, missä eurooppalaiset voisivat olla hyödyllisiä. Yksi ongelmista, joka on olemassa, ja missä meidän pitäisi herkästi neuvotella, on Kyproksen miehitys. Turkin armia miehittää sitä. Turkki on EUn ensisijaiset markkinat, suosituimmat markkinat ja ovat sanoneet, että he haluavat tulla Euroopan unionin jäseniksi. Minä olen sitä mieltä, että tässä kohdin te voisitte ähm, käyttää hyväksenne potentiaalia korkeana edustajana. Kiitos. Kiitos nyt herra Brons. On selvää, että yhteisen ulkotuspolitiikka on asia, joka on itsenäisellä valtion tehtävä. Se, että ylikansallinen organisaatio ottaa sen hoitaakseen, silloin se ottaa, jättää huomioon, että olennaiset kysymykset ovat tärkeitä jäsenvaltioille. Itse valtiolle ei ole mitään vikaa siinä, että pyritään välttämään sota Euroopassa, mutta en ole sitä mieltä, että pitää luopua kuitenkaan itsemäisoikeudesta tämän vuoksi. Jokaisen Euroopan valtion tehtävänä on puolustaa Euroopan saavutuksia ja niitä ei, te niitä ei vesitetä. Aggressiiviset sodat, joissa Euroopan kansakuvat on olleet mukana, niitä täytyy välttää kaikin keinoin. Ja ei pidä tekopyhästi pyrkiä edistämään eurooppalaisia, niistä eurooppalaisia arvoja ympäristö, jonne ne eivät, joka on vihamielinen niille. Ei pidä myöskään hyväksyä maahanmuuttajana ihmisiä kolmalaista maailmasta, koska heidän kulttuurinsa on erilainen – he, tällaisen väestön Eurooppaan. Abra. Kiitos. Nyt puheenvuoro on Raskurialla. Grazie Presidente. Eh, io volevo intervenire per... Kiitos puhemies. Halusin käyttää puheenvuoron kiittääkseni baronitar Ashtonia hänen esittämästään katsauksesta Haluaisin kertoa baronittarelle, että valitettavasti julkinen mielipide katsoo, että Euroopan unionin läsnäolo ei suinkaan riitä toiminnan tasolla. Monet kollegat ovat todenneet, että tämä politiikan lohko on edelleenkin alkutekijöissään. Eurooppa ei kuitenkaan voi olla poissa näkymättömissä. Esimerkiksi Asafin leiriltä täytyy puolustaa ihmisoikeuksien kunnioittamista. Meidän on puututtava tilanteeseen myös Syyriassa. Syyrialla on nyt edessään hyvin vakava tilanne. Siellä väestö taistelee diktatuuria vastaan ja ihmisiä täytyy tukea. Tällä. Kiitos nyt kollega Sala. Thank you, chairman. Kiitos puhemies. Vain yksi kommentti. Minusta Ankaran yhä aktiivisempi ulkopolitiikka merkitsee uusia haasteita ja mahdollisuuksia Euroopan ulkopolitiikalle. Rouva korkea edustaja, minusta on välttämätöntä luoda institutionalisoitu vuoropuhelu avain strategisista avainkysymyksistä, kuten energiapolitiikasta, Länsi-Balkanin ja Kaukasuksen alueen, Kaukasuksen alueen vakaudesta, Iranin ydinkysymyksistä tai lähidän demokraattisesta heräämisestä. Turkki ennen kaikkea voi olla rakentava auttaessaan Eurooppaa vaku, vakauttamaan demokraattisen heräämisen saavutukset lähi -idässä. Tällainen vuoropuhelu kuitenkaan ei voisi korvata, vaan se pitäisi vahvistaa Turin, Turkin pyrkimyksiä jäseneksi. Kiitos. Ja tällä puheenvuorolla, kaiken kaikkiaan kymmenen puheenvuoroa myönnettiin. Pyydän tietysti anteeksi niiltä 14, jotka eivät saaneet puheenvuoroa nyt tässä menettelyssä ja ovat varmaan turhautuneita, mutta tämä on tilanne, joka johtuu siitä, että aika on rajallisesti. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Albertinille. Hän käyttäisi kaksi minuuttia. Presidente, nel primo intervento a disposizione... Herra puhemies, ensimmäisen puheenvuoron kohdalla minulla oli neljä minuuttia, nyt kaksi ja nyt minä käytän ö, hyväksyni ö, tätä ja annan tällaisen loppulausunnon. No, teillä on neljä minuuttia, minkä olette käyttäneet. Voimme toimia näin. Eli yhteensä neljä minuuttia teillä. Ensimmäisellä kertaa minä puhuin kaksi minuuttia ja silloin minulla oli oikeastaan neljä minuuttia. No ei, ei. Para. Meillä on neljä minuuttia yhteensä kahteen puheenvuoroonne. Olette käyttänyt kaksi minuuttia. Teillä on, me olemme joustavia, saatte käyttää puheenvuoron, mutta, mutta minä en halua, että... No, no- En halua, haluan, että kuuntelette. Meillä on jos teitä kuuntelee. Eh, no minulla oli kuusi minuuttia aikaa, neljä plus kaksi, mutta se mitä minä halusin sanoa, niin sitä en pysty sanomaan kahdessa minuutissa ja siksi minä luovun tästä puheenvuorosta. Kiitos. Pidämme tätä kaikki suuressa arvossa. Nyt herra Gualtieri. Oigo. No li oigo, no oli. oigo. En kuullut, mitä sanoitte. Herra Rossa, No le oigo, no... En kuule. Ilmeisesti näyttää siltä, nyt toimi. Nyt. Voisitko toistaa? The mic microphone never works when I press the button. Silloin kun painan nappia, niin mik, mikki ei koskaan toimi. Haluaisin nämä Albertinin kaksi minuuttia. Saisinko minä ne? Gualtieri por dos minutos. Herra Gualtieri, kaksi minuuttia. Grazie Presidente. A dir la verità credo che Presidente Albertini abbia ragione. Per... Kiitoksia puhemies. Ehm, hänellä, herra Albertini oli oikeassa esittelijänä, hänellä on neljä minuuttia plus kaksi, joten hän oli varmasti oikeassa. Minä sallin, että, että oikeastaan, sano, minun sanoa, että oikeastaan olisi pitänyt saada neljä minuuttia. Mutta nyt minun puheenvuoroni. Minusta tämä keskustelu oli hyvin asiallista ja siinä kävi selkeästi ilmi, että parlamentti toimii yhtenäisenä ja on valmis tukemaan ulkoista operaatiota – Eh, jossa Euroopan unioni toimii. Eli täällä mainittiin Euroopan toiminnan esteitä, mutta täällä esitettiin myöskin rakentavia ehdotuksia. Eli me tarjoamme eräänlaista strategista kumppanuutta parlamentissa ja muille elimille varsinkin, mitä tulee yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mahdollisuuksien lisäämisen. Tästä saamme uusia mahdollisuuksia ja kuten sanottua, integroi, tai yhteinen lähestymistapa tarjoaa siis uusia mahdollisuuksia. Ja me tarvitsemme myöskin parlamentin tukea tässä Meillä on tärkeitä lainsäädäntö- ja budjettivaltuuksia ja siksi on tärkeää, että parlamentaarinen yhteistyö myöskin otetaan asiallisesti huomioon. Meidän pitäisi aluksi käyttää sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi, jos ajatellaan artiklan 44 erityisesti, jossa eh, Tiettyä toimivaltaa annetaan jäsenvaltioille, mutta EU kuitenkin luo puitteet. Tämä on jotakin muuta kuin uudelleen kansallistaminen. Meidän pitää ajatella olemassa olevia elimiä, joiden pitää tukea hallintoa ja ulkosuhdehallinnon pitää ottaa johtava asema. Minä kiitän korkean edustajan, korkea edustaja hänen toimistaan ja täällä sanottiin, että pieni ryhmä voi myöskin saavuttaa paljon, mutta Eurooppa on suuri mm, valta ja se täytyy kantaa vastuunsa. Niin haluaisin sitä teille anteeksi, mitä ne minulle kerrottiin, mitä tilanne on, joten Albertini, teillä on neljä plus kaksi minuuttia. Olette käyttäneet kolme minuuttia ensimmäisen vuorossa, kun olette ensimmäisen vuoden, joten teillä on nyt jäljellä kolme minuuttia. Ja tietysti annamme, käsittelemme tämän mahdollisimman joustavasti. Olkaa hyvä. Nel corso di una audizione in AFET eh, ci fu un'insidiosa domanda. Da... Niin, puhemies kun ulkoasian valiokunnassa järjestettiin kuuleminen. Lady Ashtonille esittiin kysymys. Ja silloin kun Kissingeria syytettiin eristäytymispolitiikasta suhteessa EUn, niin silloin hän totesi, että ei ole mitään puhelinnumeroa, ei ole kollegaa, jolle Euroopassa soitella ulkopoliittisista asioista. Mutta nyt meillä on puhelinnumero, johon soittaa. Aikoinaan hyvin brittiläinen vastaus oli se, että vaikkakin kyseessä on korkea edustaja ja varapuheenjohtaja, niin kyllä tähänkin puhelinnumero liittyy. Puhelinkeskusteluja voidaan käydä, mutta sitten vastaaja sanoikin, että jos haluatte kuulla Ranskan kommentin, painakaa yksi, Espanjan kommentin, painakaa kaksi ja niin edelleen. Lady Aston, jos te kuuntelette meidän ääntämme, niin te saatte lisätukea omalle äänellenne. Me haluamme tukea eurooppalaista politiikkaa, emme pelkästään jäsenvaltioiden politiikkoja. Neuvoston täytyy reagoida niihin asioihin. Haluaisin oikeastaan nähdä teidät ikään kuin kolmannella paikalla, jossa teillä on oma asemanne, ikään kuin kulisseissa – niin, että me saamme ulkopolitiikalle demokraattista legitimiteettiä neuvoston ja parlamentin kautta. Kansalaiset pääsevät mukaan tätä kautta. Tätä vuoropuhelua on kehitettävä ja vahvistettava. Me autamme teitä, arvon korkea edustaja. Haluan kiittää myös teitä. Haluan kiittää myös siitä, että puheaikakin säilyi. Kiitos kohtelaisuudessani herra Albertini. Ja nyt kaksi minuuttia Maria Muniz, myöskin esittelijänä. Gracias. Kiitos puhemies mitä tulee Ashrafin leiriin, me voimme tukea sitä väkivallan ja ihmisoikeuksien tuo, rikkomuksia, jotka on tuomme tuomitanne ne tukea sitä tuomiota, joka on osoitettu. Ja tällaisten ihmisoikeuksien huomioon voimme reagoida antamalla poliittisesta tukea sille liikkeelle, joka on syntymässä Ashrafin leirillä. Siellä on, Iranissa on de- demokraattinen oppositio, jota edustaa vihreä liike, eri poliittiset ryhmät – jotka ovat muodostaneet vihreän liikkeen ja se ansaitsee tukemme ja tuomitsemme rikkomukset, ihmisoikeuksien rikkomukset, rikkomukset joihin hallinto on ryhtynyt. Ja on tärkeää, että korkea edustaja, kun hän käynnisti selvitykset, jotka liittyvät Ashrafin tapahtumiin, ja tarkasteli ihmisoikeusrikkomuksia, siellä tapahtui, joita mujahedinit tekivät siellä, ja nämä kohdistuvat väestöön, ja tämän, näistä saimme todistuksia myöskin sellaisilta järjestöiltä kuin Human Rights Watch. Ja haluaisin myöskin sanoa, että ottaa sitä huomioon mietinnössäni kohdan kuusi, jossa pyydetään, että tehdään valkoinen kirja, raportti, joka strategisesti keskittyy unionin rooliin kansainvälisissä järjestöissä ajatellen perspektiiviä vuoteen 2020. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä, kun olemme laatineet tätä mietintöä ja haluaisin myöskin valitella sitä, että tietyt poliittiset pahat henget tässä talossa ovat vaikuttaneet siihen, että mainitaan unohtunut jäädä pois akateeminen järjestö, joka on myöskin osaltaan vaikuttanut mietinnön laatimiseen. Kysymys on vaihtoehtoiseen säätiön joka on antanut hyvän perustan sille, että saatoin harjoittaa yhteistyötä varjoistelijan ja sihteeristön kanssa tämän mietinnön laatimisessa ja toivon, että mietinnöstä on hyötyä jotta saadaan poliittisesti sysäystä siihen, että määritellään Euroopan unionin rooli kansainvälisissä järjestöissä. Kiitos. Monesti haluaisin myöskin sanoa herra Stevensonille, että ennen kuin minä tulin johtamaan puheenvuoroa, on sovittu, että täällä ei käytä sinisiä kortteja juuri siksi, että haluttiin antaa puheenvuoro kollegoille lopussa. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron ystävälle Rova Catherine Ashtonille, jotta hän voisi reagoida kaikkiin puheenvuoroihin, joita tässä pitkässä keskustelussa, kattavassa keskustelussa on käytetty. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. And... Kiitos puhemies. Haluan kiittää arvon jäseniä tästä laajasta keskustelusta edustaja Albertini, olen valmis seisomaan millä paikalla tahansa tässä huoneessa. Olen iloinen, että, että voin puhua tältä paikalta. Tietysti meillä on myös puhujan koroke tuossa, sekin olisi hyvä puhepaikka. Katson, että me todellakin olemme käsitelleet hyödyllisiä äh, avuksi olevia mietintöjä ulkoisessa toiminnassamme. Puhemies, meillä on enemmän johdonmukaisuutta kuin mitä tästä keskustelusta voisi päätellä. Meillä on vahva yhtenäinen ulkopoliittinen kanta useisiinkin kysymyksiin. Meillä on ihmisoikeushuolia. Me teemme aivan erityistä työtä Lähi-idässä, naapuruuspolitiikkamme puitteissa Bosovossa, Bosniassa ja Afrikassa – Toivottavasti norsulurannikon tilanteeseen saadaan ratkaisu. Kaikki nämä kannat ovat sellaisia, että yhdessä ulkoministerien kanssa 27 jäsenvaltion kesken olemme kantojamme työstäneet. Minä todellakin katson, että me olemme saamassa yhä enemmän johdonmukaisuutta toimintaan. Paljon työsarkaa vielä on, tätä en voi kiistää. Me haluamme saada tuloksia aikaan, mutta ei pidä aliarvioida sitä, mitä jo nyt olemme saaneet aikaiseksi ja millä tiellä jo nyt olemme. Haluan kiittää tästä menestyksestä. Usein nämäkin äänet, joita kuulemme, puhuvat myös meidän äänellämme. Me emme voi olla joka paikassa yhtä aikaa. Ulkoministerimme ovat kentällä maailmanlaajuisesti ja välittävät meidän viestiämme. Tämäkin on tärkeä aspekti työssämme sanon myös, että lähestulkoon aina me annamme ensimmäisenä lausuntomme, sanomme ensimmäisenä sen, mitä meidän mielestämme pitäisi tehdä sanktioista Syyrian suhteen. Äh, esitimme niin sanotun non-paperin epävirallisen asiakirjan. Aina näitä ei tietenkään julkisteta esimerkiksi tiedotusvälineissä, mutta itse asiassa ensimmäisten joukossa me olemme aina ottamassa kantaa. Näin toimimme johdonmukaisesti. Johdonmukaisuus on kriittinen tekijä tämän päivänkin keskustelussa. Keskusteluissa on keskitytty tiettyihin maailmankolkkiin, mutta puheenvuoroissa esille nousevat lukuisat muut kysymykset, joiden parissa on edelleenkin työsarkaa. Salafranka puhui Kuuban tapahtumista viime viikon lopulta ja sotosta. Me haemme tästä lisätietoa luonnollisesti, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys. Muut jäsenet mainitsivat Gaasan ja sen, että varmistettaisiin, että tuki menee perille. Meidän täytyy tukea Gaasan ihmisiä, näin me teemmekin, ja vuoropuhelu, jossa me olemme mukana, parantaa tilannetta. Sitten vuoristokarabah ja mitä Azerbaidžan ja Armenian suhteen tapahtuu, me olemme keskustelleet molempien kanssa ja tutkimme, mitä Ranska tekee, kun se yrittää edistää prosessia. Albanian suhteen olemme opposition ja pääministerin kanssa olleet yhteyksissä, jotta dialogi edistyisi. Ja luonnollisesti Afrikka mainitsin, kahdesta, mainitsin kahden maan tilanteen, mutta paljon muitakin voitaisiin mainita. Sudan ensinnäkin ja on tärkeää, että eteläinen Sudan menestyy siirtymävaiheessa. Toisekseen Ukraina, hyvin tärkeä naapurusmaa, joka mainittiin Sarius Volskin ja muiden puheenvuorossa. Meillä on paljon työtä ja kaikki tämä työ on hoidettava. Sanoisin teille, arvon jäsenet, että on hyvin tärkeää tunnustaa tämä. Viimeisen minuutin aikana haluaisin äh, nitistää niitä myyttejä, joita on äh, esitetty. En halua, että meillä olisi mitään yliedustusta YKssa. Me saimme aseman YKssa ja kukaan ei tätä vastustanut. Se vaati paljon työtä ja haluan kiittää kaikkia mukana olleita. Nyt meillä on tämä vahvempi ääni YKssa. Niin ikään on tärkeää, että me katsomme, mitä me todella teemme yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ei pidä levittää vääriä huhuja. Libyassa saimme toiminta aikaiseksi, saimme pakolaisia palautetuksi kotiin. Meillä on neuvoston hyväksymä lentotukikielto. Cameron tuki tätä hanketta meidän piti toimia hyvin nopeasti ja nopeus nimenomaan oli tässä keskeistä. No sitten edustustomme. Haluan vahvistaa tietysti edustustojen toimintaa Bengaasissa ja Irakissa, mutta täytyy muistaa myös muiden maiden tilanne. Meillä on komission kehitysyhteistyöhenkilöstöä esimerkiksi Bahamalla, jotka tekevät maatalousalalla tärkeää työtä. Ja minun mielestäni Tätä ei pitäisi nähdä vain yhtenä toissijaisena toimintana, vaan meidän täytyy tukea maita eri puolilla maailmaa. Meillä on kunnianhimoa, meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, me tarvitsemme resursseja, meidän on oltava johdonmukaisia, meidän on kehitettävä ja vahvistettava työtämme ja näin me teemme me otamme 27 jäsenvaltion työn mukaan tähän yhteiseen ponnisteluun. Ja teemme yhteisenä rintamana työtä. Teidänkin panoksenne on tässä oleellisen tärkeä. Kiitos. Ashton. Kiitos, edustaja Ashton. Niin, kollegat. Nyt kiitos ymmärryksen, jota kaikki osoittivat. Olemme, olemme nyt siinä tilanteessa, jossa, jota joka ei ole tuossa tilanne, joka tapahtunut, että ei ole voitu kuunnella niitä puhujia, jotka ovat puhuneet viimeiset 50 minuuttia. Haluaisin tehdä kiitokset kaikille, jotka ovat osaltaan mahdollistaneet sen, että saatamme keskustelun päätökseen ajoissa. Ymmärrän myöskin, että joudumme keskeyttämään puheenvuoron silloin, kun yritetään puheenvuoro varattu aika, niin se tehdään juuri siksi, että pystytään turvaamaan keskustelun järjestys ja että pyritään noudattamaan aikaa. Nyt keskeytämme istunnon kolmeksi minuutiksi ja aloitamme äänestyksen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kiitokset kollegoille.